vaalin yhteydessä. Pidetäänkin siis tänään 10 yli 5 ja kohta 17 on lykätty seuraavaan kokoukseen. Julkisen sektorin tietojen uuden käyttö. Nämä on esityksestä on hyväksytty yllä kukaan vastusta. Tulkaisjärjestelyt. No, kaikki kielet ovat tarjolla paitsi Kroatti, Tanska, Malta, Latvia ja Iiri. Sitten delegoituja säädöksiä No nämä pitää nyt lukea oikeudesta syistä ääneen, joten nopeasti luen nämä nyt tästä. Libe-sihteeristö on lähettänyt nyt sen komission päätöksen, joka oli 2016 kautta 669 parlamentilta neuvostolta. Tämä liittyy henkilötietojen riittävään suojan Japanissa. Kyseessä on työasiakirja, joka sisältää tarkistuksia päätökseen. Komission yksikkö on nyt luonnostellut, niin niistä pitää keskustella välisesti, jotta saaneet tämän asiakirjan Libe-uutiskirjassa, joka on päivitty 16. marraskuuta 2018. Sitten Liben eh, vastus pitää viimeistään esittää 23. marraskuuta puolipäivän mennessä. Jäsenillä on siis syytä vastustaa. Ja sitten huomisaamuna vartti eli yhdeksän on koneäänestys, joten muistakaa ottaa äänestyskorttinen mukaan. No niin, voimmeko aloittaa? Olemme valmiita aloittamaan. Osa jäsenistä on paikalla seuraavaa kohtaa varten. Ne ovat tulossa. No tämä on maanantai, joten kun tavanomaista ihmiset ovat saapumassa paikalle. Mutta voin kuitenkin aloittaa. Kiitos niille jäsenille, jotka ovat päässeet oikeasti paikalle. Arvostan tätä kovasti. Kollegat siis kohta kolme. Euroopan nuorison kuulemistilaisuus kyseessä jatkona Euroopan nuorisotapahtumalla 2018. Järjestämme tämän valikunta nyt kolmatta kertaa. Minun on suuri ilo toivottaa tervetulleeksi vieraat tänne. Ja tämä jätetään suorana verkkoon. Tietysti saamme lisää yleisöä myös netissä. Ja somekanavat myös ovat käytössänne ensinnäkin. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi nuoret vieraamme, nuoret puhujat lukin Torren Business School, oppilaitoksen opiskelijat, jotka tuolla takana, niin no ei tuo kädenhilttäminen nyt ole protokollan mukaan oikein, mutta minä ajattelin, että sali on mennyt yhden. Tervetuloa tapauksessa. Ja voitte osoittaa tuohon verkkokeskusteluun tunniste EYE 2018 e I 2018 ja sitten tuolla näytölläkin näkyy noita twiittejä ynnä muita. Siinä siis tuo aihetunniste, hashtagi. Se osallistua päivän keskustelun ja osallista tietääkin, että tämä nuorisotapahtuma pidettiin ensimmäinen ja toinen kesäkuuta ja 9000 nuorta eurooppalaista osallistui tähän tapahtumaan. Siellä puhuttiin Strasbourgissa siis paremmasta Euroopan Osallistujat sanovat, että tämä oli loistava tilaisuus. Tämän päivän kuuleminen on osa tätä jatkoa tuohon tärkeään tapahtumaan. Ja täällä pyritään nyt siis kaikilla varmistamaan, että on jatkotoimia tälle tapahtumalle, että saadaan konkreettisia jatkotoimia tuolle nuorisotapahtumalle haluamme, että, haluamme osoittaa, että varmasti ottavat huomioon nämä ehdotuksenne, joten siis seitsemän kuulemista on tulossa. Tämä on nyt toinen tuossa sarjassa, EYE 2018 e I 2018. Sen myötä nuoret ihmiset voivat vaikuttaa EUn tulevaan agendaan, toimintaohjelmaan ja vaikuttaa siihen. Tänään emme siis vain kuule teidän ideoita, jotka liittyvät Liben aloihin ja haluan myös reagoida valiokuntana sitten kompetenssien mukaan. Ja totta kai otan tässä siis poliittista vastausta näihin kysymyksiin. Vain harva jäsen on paikalla, mutta he ovat kaikki hyvin aktiivisia ja ovat ole pitkään jäseninä. Ja varmasti lisää tulee vielä paikalle, kun iltapäivä tästä etenee. Eli kolme nuorta EV-osallistujaa on tänään ideoiden antajana. Tai tämä ideoiden antajat, ideoijat ja uskomatonta, että sanoin, mutta mepit ovat sitä näitä ideoiden sieppaajia, idea catcher englanniksi, se kuulostaa aika kummalliselta, mutta te olette ideoijia ja sitten mepit ovat ideoiden nappaajia. No siis selkosuomeksi keskustelemme ja kuuntelemme. Eli ideoiden antajat, ideoijat, niin kuin tässä lukee, esittelevät kaksi ideaa ja niistä puhutaan ja Euroopan jäsenet, MEPit, eh, jos eh, eivät eh, eksy matkalle. Sieltä tässä vain nuorille, millaista on raahautua tässä edestakaisin tähän paikkaan. Ja jos nyt siis teillä on energiaan tarpeeksi vielä akuissa, niin voitte reagoida sitten kaksi minuuttia ilmeisesti. Tai pidempäänkin, jos siltä tuntuu. Joten Keskitytään nyt kuulemiseen. Siinä käsitellään äärimmäisen tärkeitä aiheita ja valiokunnan aihealueita. Ensinnäkin maahanmuutto, kysymykset Erityisesti keskitymme yksin tuleviin lapsiin ja maahanmuuttajien rooliin kansallisyhteiskunnassa. Eli kotouttamispolitiikka on myös osa tätä. Ja toinen aiheemme on radikalisoitumisen estäminen. Aloitetaan sitten kolmesta EYE-osallistujasta. Hienoa, että olette päässeet paikalle. Tervetuloa. Lukas Feuchter, Raquel Antonia Gianfagna ja Simon Cabrera Ebers. Tervetuloa kaikki kolme, tervetuloa valikuntaamme. Eli aloitetaan ensimmäistä aiheesta, maahanmuuttokysymykset. Puhumme siis yksin tulevista lapsista ja ammuttajaroolista kansanyhteiskunnassa muun muassa ja kotouttamisesta. Ja ensimmäinen osallistuja on Rakele. Puhut siis koulutuksesta, yksin tulevista lapsista, erojoutuneista lapsista ja voit aloittaa. Ole hyvä. Kiitos. Between the first of January. Ensimmäinen tammikuuta ja 30. maaliskuuta 970 27 äh, yksin saapuvaa lasta saapui Eurooppaan meren yli. He eivät tarvitse mitään hyvän takia vaan mahdollisuuden osallistua yhteiskuntaan vapaasti. Ensimmäinen ajatukseni on se, että yksin saapuvat äh, lapset äh, yhdessä nuorten lapsipakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa saisivat mahdollisuuden päästä kouluun välittömästi ja että heidän tutkinsonsa käsiteltäisiin mahdollisimman tehokkaalla ja halvalla tavalla tavalla. Tarvitsisimme uuden rahaston tätä varten, jotta kaikki yksin saapuvat lapset pääsisivät eurooppalaisiin kouluihin. Samoin meidän pitäisi tehdä nuorten maahanmuuttajien kohdalla, jotka haluavat jatkaa tai aloittaa opintoja. Tämä pitäisi taata nopeuttamalla menettelyjä ja antamalla tukia kansallisiin viranomaisiin vedottaisiin, jotta ne tekisivät tehokasta yhteistyötä. Ja ennen kaikkea me emme saa jättää näitä nuoria limboon odottelemaan paperityön tuloksia. Nämä eurooppalaiset stipendit sisältäisivät pätevyyden tunnustamisen ja myöskin eli KENAR-verkostot, jotta nuoret maahantulijat saisivat mahdollisuuden olla kokopäiväisiä opiskelijoita aloitteen. Täytyy olla eurooppalainen, kaikkien jäsenmaiden täytyy olla siinä mukana ja automaattisesti niiden täytyy ottaa äh, nuoret maahanmuuttajat ja yksin saapuvat lapset mukaan opintoihin ja yliopistoihin, jotta heillä on tasapuolinen pääsy opiskelun pariin ja meidän täytyy myöskin vastustaa kaikenlaista kansalaisuuteen perustuvaa syrjintää. Tämä johtaisi pitkällä aikavälillä tilanteeseen, jossa kaikki voittavat. Kuten Michelle Obama on sanonut, lapset, jotka opiskelevat, kasvattavat BKT, riippumatta siitä, mikä heidän kansalaisuutensa on. Se, että avaamme eurooppalaisten koulujen ja yliopistojen ovet yksin saapuville, yhdessä saapuville lapsille ja maahanmuuttajan nuorille olisi jotakin, joka koskettaisi opintoja kaikissa jäsenmaissa, kasvattaisi niiden laatua. Me tarvitsemme tässä kouluja ja yliopistoja sekä Euroopassa että kolmansissa maissa ja meidän täytyy pyrkiä tukemaan niitä, jotka eivät turvallisella tavalla pääse maastaan poistumaan opintojen tiellä. Tämän lisäksi lapsilla täytyy olla oikeus leikkiä ja opiskelija. Italian perheoikeuden mukaisesti. Minä uskon, että oikeus leikkiä mahdollisimman pitkään on jotakin, mikä täytyy taata kaikkien lasten kohdalla mahdollisimman pitkään, mukaan lukien myöskin nuoret pakolaiset. Meidän täytyy, kun mahdollista, helpottaa yksin saapuvien lasten huostaanottoa. Meillä täytyy olla myöskin kansallisia lakeja koskien siirtymään joutuneita lapsia. Ja meidän täytyy kiinnittää huomiota heidän ympäristönsä ja toimia näin sen sijaan, että tukisimme koko maahanmuuttajayhteisöä, jossa lasten oikeudet eivät aina toteudu. Huoltajuus ei ratkaise kaikkia, mutta mutta se, että huoltajuus otetaan käsittelyyn, kiinnittää huomioon olemassa olevaan perheeseen. Ja jos tämä tapahtuisi Euroopan unionin tasolla, huoltaan päätökset helpottaisivat tätä tilannetta. Meidän täytyisi olla tilanne, jossa perheellä olisi välttämättä koti. Meidän täytyy taata lapsille koti ja se, että joku huolehtii heistä. Meidän täytyy tukea myöskin erilaisia ohjelmia, koulutus, urheilu ja muu mukaan lukien. Meillä on myöskin paljon eurooppalaisia perheitä ja pareja, jotka haluaisivat huolehtia lapsista. Tämä voisi olla osa hyvää kierrettä. Meidän täytyy tukea näitä perheitä ja tämän kaltaista huoltajuutta. Meidän täytyy huomioon myöskin se, että tässä tapauksessa Euroopan unionin ja jäsenmaat investoisivat taloudellisesti niin, että tämä tuottaisi vähemmän kuluja kuin ongelman ratkaiseminen yhteisössä. Tämä johtuu siitä, että ketju olisi kohdennetumpi ja me emme joutuisi kaikki kaikkia yhteisön kiinteitä kuluja kattamaan. Tämä olisi myöskin mahdollisuus yksin ja yhdessä saapuville lapsille toteuttaa potentiaalinaan. Tässä olisi valtavia potentiaaleja lapsille ja heidän tarpeidensa täyttämiseen. Meillä täytyy olla symbioosi, joka palvelee lasten parasta. Paljon kiitoksia. Kiitos Rakele. Voitte taaputtaa, mutta ei paljon ihmisiä paikalla oli, miten oli. Kiitos Rakele. Ennen kuin me pitää vastaavat, pyydän, että Lukas esittelee oman ensimmäisen ideansa näistä ää, ammattitutkinnoista, maahanmuuttajista ja oleskeluista. Olkaa hyvä. Kiitos Kiitokset MEPEille siitä, että kutsuitte meidät tänne. Ensin haluaisin puhua eurooppalaisesta äh, oleskeluluvasta korkeasti koulutetuille. Euroopassa on puhuttu jo sinisen kortin direktiivistä, mutta sinisen kortin ongelma on se, että sillä on erittäin korkeat vaatimukset, eli siltä ei ole oikeastaan minkäännäköistä hyötyä komissio yritti jo korjata sininen korttidirektiiviä 2016, mutta se hylättiin. Suurin argumentti tätä muutosta vastaan oli se, että maahanmuuton tulisi olla jäsenvaltioiden käsissä. Olen siitä samaa mieltä, mutta kuitenkin nuoriso on se, johon tämä sinisen kortin direktiivi iskee kaikkein pahiten. Nuoret, jotka tulevat koko puolelta maailmaa ja opiskelivat unionissa. Artikla 5.3 sinisen kortin direktiivistä sanoo, että täytyy saada sininen kortti, jotta saa sinisen kortin, on saatava 1,5 kertaa suurempi palkka kuin keskipalkka. Minä olen Itävallasta ja Itävallassa vuosipalkka 2016 oli 31 000 Äh, euroa. Minä valmistun äh, oikeustieteellisestä ensi vuonna ja epäilen, että minä en todellakaan kykene tienaamaan vuodessa 46 000 euroa. Joten minä ehdottaisin, että tähän artiklaan 5.3 tehtäisiin poikkeus, eli ihmiset, jotka valmistuvat äh, jotka opiskelevat ja valmistuvat täällä Euroopassa, niin heidän kohdallaan olisi poikkeus, koska minusta ei ole mitään taloudellista järkeä siinä, että me koulutamme nämä ihmiset ja kun he ovat sitten valmiita tuomaan oman osuutensa Euroopan yhteiskuntaan ja maksamaan tavallaan takaisin, luomaan uusia yrityksiä, ajatuksia ja sitten me vain tavallaan työnnämme heidät ulos sen sijaan, että me antaisimme näille ihmisille mahdollisuuden osallistua eurooppalaiseen ajatukseen ja ideaan. Ja minusta tämä olisi pieni, mutta erittäin tärkeä asia. Mielenkiintoista tietoa. Kiitos Lukas. Siinäpä kaksi mielenkiintoista esitystä juuri kuultiin kahdelta. Tai siis ne liittyen kahteen lainsäädäntötyön osaan. Nyt sitten tiedätte molemmat jäsenet tulivat äsken vastaamaan myöhässä, mutta katsonut Anna-Marian ja Cecilin puolen. Oletteko molemmat valmiit vastaamaan? Sopiiko Anna-Maria? Voitko vastata? Selvä. Eli seuraavaksi Anna-Maria Koratsa Bild pyytäisin häntä ensinnäkin vastaamaan sen jälkeen Cecil Kienge ja sitten Budil Valero tuossa järjestyksessä, sopii, eli Anna-Maria. Ole hyvä. Kiitos Claude puheenjohtaja. Olen pahoillani. Lenton oli myöhässä. En halunnut myöhästyä. Haluaisin tervehtiä nyt nuorta väkeämme. Hienoa puheenjohtaja, että valiokunta voi tänään isännöidä ja emännöidä Euroopan nuoria. Hienoa saada kuulla teitä ja vastata alkuun. Sanoisin, että yhdessä kollegani Katerina Kinicin kanssa perustimme tämän lasten ja nuorten oikeuksien interryhmän. Ei aina ole oikein sanoa lapsi, käyttää tuota sanaa, mutta nyt sitten pyrimme valtavirtaistamaan kaikkeen Euroopan työhön politiikkamme ja lainsäätyöhömme sen, että lapsi on ennen kaikkea lapsi, olematta siitä, mikä maahanmuuttotausta, etnisyys ynnä muu. Ja lapsen edun pitäisi olla mukana kaikessa lainsäädäntötyössämme. Ja olemme saavuttaneet Marnin kollegoiden ansiosta nyt sellaisen tilanteen, että yli kansallisuusrajojen ja poliittisten blokkien ollaan saatu lapsen etu mukaan kaikkiin turvapaikkapaketteihin, maahanmuuttopaketteihin, kaikkeen lainsäädäntöön, josta parlamentti on päättänyt. Se on erittäin tärkeä uudistus. on Valitettavasti se on nyt jäissä neuvostossa, mutta kaikki tarkistukset me haluaisin kiittää kollegoita, me kaikissa puolissa menivät läpi. Ja sitten sitä, mitä puhuitte, niin kaikilla lapsilla ovat he yksin, mä vanhempia, on kyse maahanmuuttajalapsista muistan, niin heillä pitäisi välitön pääsy koulutuksen piiriin. Heidän pitäisi päästä heti kouluihin, kun tulevat Eurooppaan. Euroopan pitäisi tarkoittaa turvallisuutta kaikille lapsille. Ja kouluihin ja koulutuksen piiriin pääsy on paras tapa varmistaa kotoutuminen. Ja voidaan myös opettaa arvojaamme tätä kautta ja antaa mahdollisuus rakentaa uutta turvallisuutta Euroopassa. Sitten puhuttiin yhteisölähtöisestä ja näistä sijaisvanhemmista, joista puhutte, niin siis kyllä myös tämä on osa turvapaikkapakettia, oikeusleikkiä kyllä. Olemme edistäneet turvallisia tiloja lapsille esim. pakolaisleireissä, vastaanottokeskuksissa. Tämä on osa siitä tosiaan, että lapsi on lapsi ja hänellä on oikeus elää lapsena. Lisäksi myös ovat sitä, miten suojellaan tyttöjä. Fyysinen koskemattomuus pitää huomioida ja sitten pitää toimia sukupuolten silpomista vastaan ja pakkovalita vastaan ovat vakavia rikoksia, mutta lisäksi ne ovat este sille, etteivät he voi päästä täysimääräisesti koulutuksen piiriin. Ei saa yhtäläisiä toimintaedellytyksiä suhteessa poikiin. Sitten puhuisin vielä no Lukas mainitsi nuo siniset kortit eh, Blue Card-uudistuksen no, yhdessä kollegani Cecilien kanssa olemme saaneet läpi joka liittyy kolmansien maiden kansalaisten pääsyyn kouluihin, opiskelun piirin tutkimukseen ynnä muuta. Ja tämä koskettaa myös paljon nuoria, eli tämä on tämmöinen nopea menettely, jota voidaan opiskella Euroopassa ja myös sitten pitää näitä lahjakkaita henkilöitä meillä, koska usein huomataan, että he opiskelevat Euroopassa, että me menet Yhdysvaltoihin, joten pitää nyt nämä lahjakkuudet pitää Euroopan maan perällä. sellaisessa tilanteessa meidän pitää voittaa globaali lahjakkuuskilpailu Euroopassa. Ja uudelleen tarkastelemme tätä sinisen kortin uudistusta lopuksi. Sanoisin vielä, että olemme myös äh, saaneet äänestettyä siitä, että lapsia ei pitäisi ottaa säilöön johtuen maahanmuuttostatuksesta, kun he tulevat Eurooppaan. Heitä pitäisi kohdella samalla tapaa kuin torjutaan rikollisuutta. Samalla, siis samalla tapaa kuin eurooppalaisia lapsia. Kiitos puheenjohtaja tästä tilaisuudesta. Kiitos Anna-Maria pyyttäisin pitäytymään aikarajoissa, koska kaksi vuoroa siis enintään, kaksi minuuttia enintään. Seuraavaksi Cecil Kienge, kaksi minuuttia, alkaa hyvä Cecil vastauksenne. Grazie, eh, Claude. Paljon kiitoksia, Claude. Haluaisin kiittää myöskin puhujamme näistä puheenvuoroista. Olen sitä mieltä, että nämä teemat, jotka esteltiin, ovat sellaisia, että niitä tulee kuulla hyvin tarkkaan. Monet näistä kysymyksistä ovat sellaisia, että ne myöskin liittyvät parlamentissa tehtävään työhön. Minä kiinnitän huomion alaikäisten intresseihin. Ne täytyy aina ottaa huomioon parlamentissa. Kaikissa päätöslauselmissa, jotka olemme esittäneet, me olemme soveltaneet tätä periaatetta. Tämä on teema, joka on mm, eri alat läpäisevä. Tässä yhteydessä viittaisen Raquel Chanfanjan puheenvuoroon. Monet näistä asioista ovat jo mukana eräässä lain osassa, jonka varmaankin tunnette erittäin hyvin, zampa laissa Tämä on italialainen lainsäädännön osa, joka käsittelee nimenomaisesti sitä, kuinka vastaanotto Euroopan unionissa tulisi järjestää. Me kiinnitämme paljon huomiota näihin kysymyksiin ja aivan luonnollisestikin ikä ja ihmisten tunnistaminen ja se, että huoltajuus järjestetään, ovat tärkeitä. Kaikki nämä oikeuskysymykset ovat sellaisia, että ne koskettavat alaikäisiä aivan kuten aikuisiakin. Kaikkia näitä oikeuksia täytyy soveltaa kaikkien kohdalla, myöskin kun alaikäisiä maahan tulee ottaa vastaan. Sitten mitä tulee siniseen korttiin, Tässäkin yhteydessä oikeuksien siirrettävyysperiaatetta pitäisi soveltaa. Ei voida jättää ikään kuin oikeuksia ovelle, kun astuu ovesta. Nämä oikeudet ovat sellaisia, että ne pätevät myöskin liikkuvien henkilöiden kanssa, niiden kohdalla, jotka siirtyvät. Meidän täytyy myöskin vahvistaa eurooppalaista kansalaisuutta tässä yhteydessä. Kiitoksia. Kiitos Cecil. Sitten Budil Valero. Budil. Thank you very much and, uh... Kiitos. Haluaisin aloittaa suoraan sanomalla, että pidän teidän ideoistanne oikein paljon ja minä kyllä äänestäisin suurimman osan puolesta. Ei ehkäpä kaikki näin tekisi. Mutta minusta tämä tällainen ähm, äh, stipendi on hyvä ajatus, Jotkut maat eh, ottavat eh, hyvin paljon eh, yksin tulevia alaikäisiä lapsia, jotkut maat eivät lainkaan. Jos katsoo näitä afgaani poikia ja tyttöjä, jotka tulevat Ruotsiin, he integroituvat hyvin nopeasti, he oppivat kielen ja niin edelleen. Mutta heidän on kuitenkin vaikea saada jatkaa koulua sen jälkeen, kun he täyttävät 18, koska se on se kynnys. Vaikkakin me olemme laatineet erityislain heitä varten, siitä huolimatta se on vaikeata. Minusta tämä olisi kuitenkin hyvä, koska me tarvitsemme kaikkia näitä ihmisiä, jotka tulevat. He tarvitsevat koulutusta, jos he jäävät meidän kanssamme, tai jos he lähtevät takaisin, koska koulutus on hyväksi molemmissa tapauksissa. kysymys lapsen oikeudesta leikkiin, tai asia, joka liittyy lapsen oikeuteen leikkiin ja olla perheessä, totta kai. Mutta ehkä kaikkein tärkeintä näille lapsille on se, että heillä on heidän omat vanhempansa, jotka tulevat nopeasti perässä. Kaikkein tärkeintä, kun minä ryhdyin työskentelemään 1996 maahanmuuttokysymyksissä tulkkina, silloin Ruotsin oli huomattavasti helpompi tulla. Myös jopa isovanhemmat saivat tulla aikuinen saattoi pyytää omia vanhempia tulemaan Ruotsiin ja se oli mahdollista ja nyt se on mahdotonta mutta on kuitenkin erittäin tärkeää, että saa olla perheessä ja mieluiten oman perheensä parissa. Mitä tulee siniseen korttiin? Me olemme työskentelleet tämän sinisen kortin parissa hyvin kauan ja se jumiutui neuvostoon. Ja meidän äh, esittelijämme on tämän valiokunnan puheenjohtaja. Mitä minä olen yrittänyt tehdä, olen yrittänyt myydä ruotsalaista ideaa. Me teimme uutta lainsäädäntöä muutama vuosi sitten, 2008 itse asiassa. jolla laajensimme lähtökohtaa ähm, työperäiselle maahanmuutolle sekä korkeasti koulutetuille että muille, koska me tarvitsemme sekä että. Me tarvitsemme korkeasti koulutettuja että muitakin työntekijöitä ja meillä ei ole tällaista palkkakynnystä. Meillä on toisenlainen malli, jossa käymme suoraan äh, siihen, mikä on ammattiliittojen suositus kyseiseen äh, ammattiin ja tätä minä olen yrittänyt myydä myös täällä parlamentissa. En ole onnistunut ainakaan täysin vielä. Mutta palaan tähän. Okay, thank you very much. Kiitos paljon Budil. Rakele ja Lukas, voisitteko vastata siihen, mitä valiokunnan sanoi Rakele ensimmäisenä? Thank you very much, Honor. Kiitos vastauksistanne arvoiset jäsenet, autetaan loppupäästä vastaan edustaja Valerolle. Kiitos, että puhuitte kokemuksestanne. Olen tulkki ja oikeustieteilijä myös maahanmuuttoasioissa. Minusta tuntuu, että on olemassa. No siis viittaa tässä myös edustaja Kienge, on italialaisia Is, uh, actually a response to what... Tämä on vastaus siihen, mitä minä olen sanonut täällä sanallisella ylikansalla tasolla. Haluan nyt korostaa tässä sitä, että de facto hyvin pienet yhteisöt, siellä nämä EU-lait ovat osa kansalaisantajien liittyen liittyvät ennen kaikkea yksin tuleviin Jerusalemin lapsiin, mutta niitä ei kunnioiteta konkreettisesti, koska en halua puhua vallasta, mutta puhutaan nyt vaikutusvallasta. Yhteisön vaikutusvalta on voimakkaampaa valitettavasti kuin muiden perheenjäsenten tilanne vankeudessa. Ehkäpä tässä olen puhumassa vain pienestä taloudellisesta tilanteesta, mutta kun sanon, että lapsen etu on se, että hän on oma perheensä siinä, tämä on sama perhe, tai sitten, että sijoitetaan italaisen, espanjalaisen, ruotsalaisen, saksalaisen perheeseen, niin no, sitä ei aina kunnioiteta. Voin puhua kokemuksesta Italiassa, koska olen työskennellyt lasten kanssa kotikaupungissani. Ja oikeustieteen opiskelijana. Olen nähnyt, miten vain yksi lapsi 18 on päässyt kouluun. Sitten oli eräs lapsi, henkilö, joka tuli kahdeksanvuotiaana yksin Italiaan. Tietysti hänet sijoitettiin sitten kouluun, koska hän oli kahdeksanvuotias, mutta entäpä sitten 17-vuotiaat lapset. Communities say, okay. Ja sitten yhtiössä sanotaan, että heitä ei kiinnosta koulunkäynti. He ovat 17-vuotiaita, he ovat täysi-ikäisiä vuoden kuluttua, joten miksi he pitäisi laittaa italaisiin kouluihin? Otetaan heidät niin sanotun chipiaan, eli tällaisiin aikuiskoulutuskeskuksiin ikään kuin. Kaikki maahanmuuttajalapset, sanotaanko 15-18-vuotiaat yhdessä nuorten maahanmuuttajien kanssa, jotka ovat täysi-ikäisiä, eli 18 eteenpäin. Ne ovat kaikki samassa koulussa kaksi tuntia tai neljä tuntia joka viikko. Onko tämä lapsen mukaista? Ehkä puhun vain omista kokemuksistani, niin se mitä minun nähnyt. Ehkä minun pitää vielä jatkaa tutkimustyötä, mutta en usko, että lapsen etua on tässä kunnettu. Olen pahallani. Lucas, Lukas, kaksi minuuttia. Um, Kiitos. Ensimmäiseen puheenvuoron haluaisin sanoa, että tutkimus ja opiskelu ovat hyviä askelia, koska eivät kaikki kuitenkaan opis, kaikki opiskelijat, jotka valmistuvat, ole valmiita lähtemään tutkimukseen, joten tämä olisi ensimmäinen askel. Toinen asia on se, olen samaa mieltä, me tarvitsemme molempia, mutta tämä olisi ensimmäinen hyvä, ensimmäinen askel näiden korkeasti koulutettujen joukossa, koska tässä ei ole keskusteltu niin paljon tästä. Jokainen on sitä samaa mieltä, että meillä ei ole tarpeeksi lääkäreitä ja se on ongelma ja niin edelleen. Syy, miksi me otimme tämän aiheen, on oikeastaan henkilökohtainen tarina. Henkilö, joka kirjoitti tämän idean paperille ensimmäisen kerran, hän oli kertonut minulle siitä, että hänellä on hyvä ystävä – joka on hyvin tuottava ja hyvä opiskelija, mutta hänellä on niin paljon ongelmia, koska hän ei tule millään löytämään työpaikkaa sen jälkeen, kun hän valmistuu oikeustieteellisestä. Ja minä mietin tätä ja minä itse asiassa tunsin myös henkilön, jolla oli lähes samat taustat. Itävallassa hän on myös oikeuksien, oikeustieteiden opiskelija. Hän työskentelee kansalais, pakolaisten kansalaisjärjestön kanssa ja oli aikoja, jolloin hän pelkäsi, että hänet karkotetaan, koska Itävallan hallitus eh, ryhtyi miettimään sitä, että pitäisikö hänen ylipäätään eh, saada olla täällä, pitäisikö hänelle antaa viisumia. Joten tämä oli hyvin tärkeä asia. Joten ajatus siitä, että tämä tehtäisiin vain tutkijolle, on ehkä hyvä ensimmäinen askel, mutta vain ja ainoastaan ensimmäinen askel, koska, koska kaikki, jotka valmistuvat täällä, heidän täytyisi olla valmiita tukemaan ja tuomaan oma panoksensa eurooppalaiseen yhteiskuntaan. I think one of the... Kiitos. Niin, puhuitte sinisestä kortista ja myös Wikströmin mietinnöstä, jossa Koratsabilt on myös mukana. Niin, nämä maahanmuutolaiset toimet. Siinä toiminta on rajattu poltti, laillisesti, juridisesti Joten tässä on tehtisempiäkin aspekteja, koska jäsenvaltiot ovat pitäytyä suoriteetissa, joten tässä osa-alueessa ei ole edetty tarpeeksi, joten kaksi suurta ongelmaa. Mutta tästä huolimatta, no, tämän tuohon loppuun osioissa jäsenet voivat pyytää palaamaan tuon Cecilia, joten alustin tässä nyt vain tuota. Eli Wikström ja muut tästä huolimatta – yrittävät viedä eteenpäin näitä toimia, mutta kuitenkaan yksityiskohdat eivät vielä kattaa näitä osa-alueita, jotka mainitsitte. Ja tämä kannattaa mainita. Mutta kun puhuitte sen kortista, olitte aivan oikeassa. Haluaisin mainita tämän vain, mutta kiitos molemmille näistä vastauksista nyt sitten. Anna puheenvuoron Simonille, jotta hän voi esitellä hänen kaksi ideansa, jotka liittyvät syrjäytymisen, ennaltaehkäisyn ja irtaantumisen terroristiryhmistä. Lukas, niin ja sinä siis puhut humanitaarisista käytävistä, sitten otetaan tuo sitten lopussa, joten Simon, ole hyvä ja tervetuloa. Thank you. Kiitos. Ensimmäinen liittyy syrjäytymisen e-, estämiseen, jotta voidaan torjua rikollisuutta yleisesti ottamassa. Tämä uskomuksen, että nuoret pitäisi nähdä osana ratkaisua eikä osana ongelmaa. Meidän tavoitteena on saada yhteiskunnan syrjäytyneisimmät osallistumaan toimintaan järkevästi ehdotuksena, että EU rahoittaisi pilottihanketta ja tarkkaan sen vaikutusta, jotta se voidaan muuttaa toimintasuunnitelmaksi, jolla, joka voisi toimia esimerkkinä paikallishallituksille ympäri Eurooppaa. Nyt sitten itse ideaan. Jotta voidaan vähentää väkivaltaa, pitää tarkastella asiayhteyttä. On eri vetoja, veto, vetovoimatekijöitä muun muassa, joita nuoret kokevat eri toimintaympäristössä ja tässä nyt pyritään siis puuttumaan syrjäytymiseen ja sen tunteeseen. Sitähän on olemassa kaikissa niissä nuorissa, jotka joutuvat eh, epädemokraattisiin oikeudettomiin ryhmiin. Jos nuorissa tuntuu siltä, että he voivat muokata omaa tulevaisuuttaan ja osallistua järkevästi yhteiskunnan toimintaan, niin sitten vetovoimatekijät eh, laittoman elämään heikentyvät Kyllä se on strategia, jolla estetään, että nuoret joutuvat rikollisuuden ja ääriliikkeiden piiriin. Tämä pitäisi panna täytäntöön kunnallistasolla. Tässä on useita vaiheita strategiassa. Ensinnäkin pitää kohdata tuo tavoite, tuo, tuo ryhmä siellä, missä he ovat. Tämä on tärkeää. Syrjäytyneet eivät tule itse paikalle eri tilaisuuksiin. Pitää käyttää tällaista täkyä, kuten esimerkiksi ö, taistelulajeja, ja näin ollen voidaan rakentaa luottamusta sitten varsinkin Sitten kaksi pitää motivoida nuoria osallistumaan johtajuusongelmiin ja ottamaan uusia rooleja. Ja heidän pitää päästä täyteen potentiaalista mahdollistuu vain niin, että sillä uskomuksella, että kaikki voivat kehittyä, se on oikeat olosuhteet kolme. Tämä ryhmä pitää ottaa mukaan poliittisiin prosesseihin, kuten nuorisoneuvostoihin. Toivottava lopputulos on se, että osallistujat toimivat sitten roolimalleina myös toisaalta tarjoten positiivisen vaihtoehdon hankkeessa pitää ottaa sekä nuoret että paikallishallinnon toimijat mukaan. Näin ollen nuoret voimiintuvat ja sidosryhmät voivat hyötyä tästä voimavarasta. Ja tällä käyttöä hyväksi kiitos. Siinä oli ensimmäinen ideani, sitten toinen idea. Eli toinen ideani liittyy omiin kokemuksiin ja miten ja on aloitanut tarkastusryhmistä ollen – puhunut henkilöiden kanssa, joilla on omia kokemuksia tästä ja haluavat auttaa muita pois. Ja tämä liittyy siihen, että perustettaisiin, rahasto, jotta uusia hankkeita voidaan aloittaa ympäri Eurooppaa. On taustatieto. On olemassa muutama menestyksekäs hanke jo ympäri Eurooppaa. Kaikkien menestyksekkäimmät ovat ne, jotka ovat entisiä jäseniä hyväkseen. He voivat luoda näitä suhteita henkilöiden kanssa, jotka haluavat jättää tämän tuhoisen elämän taakse, niin kuitenkin hankkeen aloittaminen on hankalaa kahdesta syystä. Ensinnäkin, että kuka on todellinen entinen terroristiryhmän jäsen ja kuinka sitoutunut hän on ja kuinka luotettava tuo henkilö on. Kaksi, tämä entinen henkilöhän ei välttämättä ole oikeita välineitä, joten jos otetaan tehokkaasti, tarvitaan toinen entinen terveysryhmän jäsen, jolla on kokemusta irtaantumisesta. Ja tämä on usein hankalaa, mistä ongelma syntyy. Sen takia minusta pitäisi auttaa tuossa alkuvaiheessa, kun tuo hanke käynnistetään. Ehdotan, että EU perustaa tällaisen resurssi, kehyksen, jolla voidaan toimia EUn RAN-verkoston kautta. Eli toiminnan kestävyyden varmistamiseksi EU rahoittaisi olemassa olevia entisiä jäseniä konsultteina, jotta voidaan edistää hankkeita ympäri Eurooppaa. Täällä puututaan sopivan porsanreikään. RAN tarjoaa taidot ja tiedot, mutta se ei ole kuitenkaan maksaa eh, henkilöstölle. Tämä tarkoittaa sitä, että pitäisi toimia vapaaehtoispohjalta tai sitten isäntäyhteisön pitäisi hoitaa kustannukset, mikä on usein mahdotonta sen takia. Vetoan eu sen pitäisi tarjota tarvitsevat resurssit, jotta voitaisiin tukea tuo porsareikä. Kiitos. Much, Simon. So now... Kiitos Simon. Nyt sitten ensinnäkin Birgit Sippel vastaa esitykseesi. Thank you very... Kiitos. Haluaisin puhua saksaa. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos eh, puhujille heidän ehdotuksistaan. Olen kiitollinen siitä, että otitte esiin eh, ennaltaehkäisyn ja osallistumisen integraation, kun nimenomaan nuoret ihmiset eivät tunne itseään osaksi yhteiskunnaksi, jos heidän intressejä ei huomioida eikä heillä ole mahdollista puhua omien intressiensä edust- puolestaan, silloin sillä voi olla erilaisia negatiivisia vaikutuksia. He eivät piittaa enää lainkaan esimerkiksi omasta koulutuksestaan, mutta se voi myös johtaa esimerkiksi väkivaltaan tai jopa äh, rikollisuuteen. Sen vuoksi tämä asia on niin tärkeä. Te puhuitte myös äh, urheiluaktiviteeteista yhtenä mahdollisuutena päästä esimerkiksi juttusille. Ja tämä on hyvin tärkeä näkökulma. Minun kotikaupungissani sanotaan usein, että ihmiset täytyy tavata siellä, missä he ovat, siellä, missä, he, missä on asioita, jotka heitä kiinnostavat. Nuorisoparlamentti, äh, ainakin Saksassa, on asia, jota kokeillaan monissa kaupungeissa. Minulle nämä nuorisoparlamentit ja itse kaikille parlamenteille tärkeää olisi se, että me voisimme löytää sellaisen menettelytavan, joka varmistaisi, että näissä nuorisoparlamenteissa olisi mukana erilaisia nuoria. Ihmisiä, joilla on maahanmuuttotausta, ei köyhempiä, rikkaampia. Eli joukko erilaisia taustoja omaavia nuoria, joilla on erilaisia ajatuksia ja toiveita. Nämä ohjelmat ovat myös hyvin tärkeitä, koska ei kaikkia välttämättä saavuteta. Myös tällaiset mentoriohjelmat ovat tärkeitä. Te puhuitte niistä, siinä on paljon hyviä malleja, koska nuoret ehkäpä uskovat mieluummin jotain, joka on tehnyt, jolla on samoja kokemuksia kuin itsellään ja omasta kokemuksesta. voi kertoa, miksi oli esimerkiksi huono ajatus radikalisoitua, minkälaisia mahdollisuuksia on päästä sitä eroon. On todellakin tiettyjä ohjelmia, mutta olisi tärkeää, että Euroopan tasolla me vaihtaisimme kokemuksia tällaisista ohjelmista ja aina kun mahdollista löytäisimme taloudellista tukea tälle. Ja tämä koskee nyt oikeastaan kaikkia keskusteluita. Olisi hyvä, mikäli jäsenvaltiot eivät pikkumaisesti kyttäisi jokaista senttiä jonka Euroopan budjettiin antaa. Joka haluaa vahvemman Euroopan, niin hänen täytyy huomioida se, että täytyy antaa myös rahoitusta. Kiitos. Kiitos Birgit. Sitten Natalie Griesbeck. Si, merci Claude. Paljon kiitoksia Claude. Omalta osaltani haluaisin puheenvuorossani kiittää kaikkea sitä työtä, hienoa työtä, ja erittäin harkittua sellaista, jota tämän ohjelman parissa on tehty. Ja haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on täällä Libe-valiokunnassa käydä keskustelua asiasta. Mielestäni tässä on Anna-Maria Goratsa, Biltin, Katerina Kinicin ja muiden eri kollegoiden kanssa – tehtyyn työhön yhteys. Me olemme lasten asiain interryhmässä pyrkineet kaikenlaisia lasten arvokkuuden suojelun ja oikeuksien kysymyksiä käsittelemään. Luonnollisesti niitä myöskin, jotka tulevat tässä johdantopuheenvuoroissa esiin, niitä, jotka koskettavat lapsia, niitä, jotka koskettavat lasten säilöönottoa, maahanmuuttajalapsia, sijoituksessa olevia lapsia – me tulee radikalisaatioon. Täällä kuulin sanat, jotka sanottiin liittyen sekä pilottihankkeeseen että ajatukseen uudelleen sijoittaa väkivaltaisia nuoria ottaen huomioon heidän erityispiirteensä ja myöskin nämä ehdotukset, joita tehtiin liittyen ajatukseen luot, lähteä luottamuksellisesta suhteesta niin, että nuoret luopuisivat tästä tuhoisasta toiminnasta, johon ovat välillä eh, ilman parempaa harkintaansa tai tietoaan joutuneet. Tässä meillä voisi olla ikään kuin puuli, kuten sanoit, erilaisia välineitä ja resursseja. Tämä on hyvin tärkeää. Mehän olemme äh, viime viikolla äänestäneet mietinnöstä, joka käsitteli komission aloitetta terrorismin vastaisessa työssä. Tässä on hyvin paljon seikkoja, jotka ovat tulleet tässä yhteydessä esiin. Monet näistä asioista koskevat radikalisointumista ja sen ehkäisemistä, ja ne ovat aivan samansuuntaisia kuin nämä teidän ehdotuksenne. Ja esimerkiksi tässä on suunniteltu, että voisimme käyttää ikään kuin hyödyksemme niille nuorten kokemusta, jotka ovat radikalisoituneet, mutta he eivät enää radikaaleja ole, jotka ovat näistä kynsistä päässeet ikään kuin pakoon. He voisivat kertoa muille nuorille siitä, minkälaisia vaaroja piilee siinä, että tällaisten puheiden vakuuttamaksi joutuu. Ja muille nuorille tämä voisi olla valtavan hieno ehkäisevä väline. Ja aivan samoin, kuten te sanoitte, tällainen puoli voisi myöskin käsittää kouluttajia. Meidän pitäisi ottaa huomioon nuorten tapa nähdä asiat ja heidän haavoittuvaisuutensa, jotta voisimme ehkäistä radikalisoitumista. Ja luonnollisesti tätä te ette maininneet, mutta varmaankin tämä on mukana teidän töissänne myöskin toisaalla. Tähän liittyy koko keskustelu siitä, minkälaista radikalisoitumista verkossa tapahtuu. Tuo ongelmapiiri on ehkäpä jotakin, mitä voisimme kahdenvälisesti kanssanne käsitellä. Jälleen kerran suurkiitos. Tämä teidän työnne on todellakin hienoa. Ja tällainen keskustelu on erittäin mielenkiintoista Libby-valiokunnassa käydä. Kiitos Simon, haluatko vastata? to those. Haluatko vastata? Uh, thank you so much for your... Kiitos kannustavista kommenteista. Vastaisin tähän ensimmäiseen edustaja Sippelin kommenttiin. Niin, Otitte esille monta asiaa, joita minusta pitää työstää myös. Ja urheilun käyttäminen, henkilön tapaaminen siellä, missä ovat, on erittäin tärkeää. Lisäksi yksi asia, mielen, jonka mainitsitte, puhuitte nuorisoparlamenteista. Enkin ehkä sano tätä tarpeeksi selkeästi, koko kaksi minuuttia, mutta tämän tavoitteena olisi varmistaa, että ihmiset, jotka yleensä eivät kuulu nuorisoparlamenttiin, koska aina tulemaan nuoria, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta ja jotka ovat mukana toiminnassa ja he automaattisesti sitten hakeutuvat nuorisoparlamentteihin, joten minun ajatukseni olisi, että saataisiin ne, jotka yleensä eivät ikinä menisi mukana, mukaan tällaisen toimintaan. Mutta saadaan heidät paikalle, koska uskon ja olen myös lähestä yhteistyötä tämän tyyppisten kanssa ja uskon, että he ovat niitä, jotka ovat löytää ratkaisuja ja he kohtavat joka päivä väkivaltaa, tällaisissa toimintaympäristöissä. Ja jos uskotaan heihin, jos heille annetaan resursseja, niin kyllä se voivat saada aikaan muutoksen paikallisyhteisöissä ja sitten voidaan myös käyttää parhaita käytänteitä, joten kiitos siitä. Ja sitten toinen kommentti toiselle edustajalle, joka puhuit mustaan, en kuullut nimeänne, mutta puhuitte siitä, miten nuori käytti hyväksi, tai miten pitää siis käyttää hyväksi näitä Norjalla on kokemuksia tämmöistä ja miten tätä pitää käyttää hyväksi. Olen samaa mieltä ja uskon myös, että tällainen työskentely tällä alalla tarkoittaa sitä, että pitää aina tehdä hyvin tarkka turvallisuusarvio ja varmistaa se, että miten nämä ihmiset voivat olla hyödyllisiä. Kiitos. Thank you. The lady... Kiitos niin Natalie Grisbeck on tuo mustiin pukeutunut nainen. Häntä ei olikin ikinä kutsuttu tuolla nimellä Lady in Black. Lukas, voisitko vastata minuutissa, tai siis voisitko minuutissa puhua näistä ympäristöistä käytävistä? Nämä ovat no kaksi minuuttia sitten. They're all, you think radicalization and... Niin, radikalisoituminen ja maahanmuutto ovat myös kiistallisia aiheita. No, jos et halua tehdä tätä, niin... Two minutes, three minutes? Two minutes should be... Two minutes. like, like it was planned. Two minutes, yeah. Do two minutes. Kaksi minuuttia selvä, olla hyvä. Ja sitten Cecilia, voisitko vastata sitten hänen jälkeensä? kun hän on puhunut humanitaarista käytävistä. Just I would like to... Tämä on todella mielenkiintoista. Haluaisin antaa vain muutaman kommentin. Okay. Hänen jälkeensä, eli viimeinen esitys humanitaarisista käytävistä ja sitten voit vastata ja sitten muita johtopäätöksiä sitten tämä päättyy. Yes. Yeah. After she responded, can I have a Yes, of, okay. yeah, of course. That's the one minute would be fun, but I stop. Okay, thank you. Okay. <laughs> thank you very much. So secondly, I want to talk about haluaisin puhua näistä ihmiskäytävistä pakolaisille, eli ajatukset siitä, missä pakolaiset voivat hakea turvapaikkaa eurooppalaisissa maissa ja konsulaateista. Eli siellä turvapaikanhakijoita voitaisiin, siellä voitaisiin tehdä ensimmäinen haastattelu ja päättää sen perusteella, onko Geneven sopimus voimassa. Ennen kuin selitän ehdotustani enemmän, niin uskon, että mikä tahansa ratkaisu tähän valitaan, niin se on kuitenkin asia, joka on huomioitava. Tämä on asia, jonka voimme ratkaista vain ja ainoastaan Euroopan unionina. Ei, ei voi sanoa, että me emme halua lainkaan pakolaisia, eikä se ole edes realistista, koska ihmiset, jotka pelkäävät elämänsä puolesta, yrittävät aina suojella itseään ja silloin EU vaikuttaa heidän ainoalta mahdollisuudeltaan. Ihmiset, jotka vain tulevat huonoista oloista, heillä ei ole oikeudellista turvapaikkamahdollisuutta. Ihmiset, jotka ovat joutuneet siirtymään ilmastonmuutoksen vuoksi, eivät ole YK ihmisoikeussopimuksen mukaan pakolaisia meidän täytyy olla varmistautuneita myös ilmastonmuutospakolaisiin. Ja sen vuoksi eh, ehdottaisinkin eh, tällaista uutta pakolaistatusta kaikkiin eh, maailman ympäri oleviin lähetystöihin. Ja ihmisiä pitäisi myös, ihmisille pitäisi informoida etukäteen. Ja minusta ainoa keino estää ihmiskauppaa ja salakuljetusta olisi käyttää nimenomaan lähetystöjä. Tuntuu siltä, että jos näin ei tehdä, niin silloin ihmisalakultus muuttuu vain vielä kalliimmaksi. Eli tällainen ensimmäinen haastattelu tehtäisiin ennen Euroopan unionin tuloa, jossa sitten määriteltäisiin lopullinen status. Minä tiedän, että tämä on hyvin laaja ehdotus, mutta uskon vahvasti, että tämä voisi ratkaista paljon niistä ongelmista, joita meillä tällä hetkellä on. Kiitos paljon Lukas, Cecilia. Vastaus ja loppupäätämät. This is really... en voisi olla enempää samaa mieltä. Nyt on todellakin sellainen aika, että Euroopan pitäisi saada toimintansa kokoon toimia yhtenäisesti. Valitettavasti meillä ei ole mitään toista toimielintä, joka olisi edes aloittanut työn Dublinin sopimuksen uudistamisen parissa. Minähän olen esittelijänä tässä asiassa, mutta haluan sanoa, että tätä toimielintä ei ole syytä mitenkään syytellä. Me olemme valmiita ja me olemme valmiita aloittamaan neuvottelut vaikka heti. Nyt haluaisin palata johonkin, mitä sanoitte lapsiin, maahanmuuttajalapsiin ja säilöönottoon liittyen. Uskoakseni on nyt korkea aika päättää alaikäisten ja lasten säilöönotto Euroopan maaperällä. Meidän aivan samalla tavalla kuin onnistuimme aikaisemmin lainsäädäntöä muuttamaan. Tulisi todeta, että nyt on aika todeta yhdellä äänellä, että me emme ota enää lapsia säilöön. Toinen kysymys, joka on äärimmäisen tärkeä, on perheen yhdistäminen. Ja sen lisäksi jäsenmaat nyt osallistuvat tietyllä tavalla tällaiseen kisaan vähentää toimintaa. Jopa minun maassani Ruotsissa me onnistuimme hienosti tässä työssä. Me onnistuimme yhdistämään perheitä ja nyt lähestulkoon kaikki poliittiset puolueet, muutamin poikkeuksin, onneksi minun oma puolioni on poikkeus, mutta jopa suuri konservatiivipuolue vastustaa perheen yhdistämistä ja me puhumme nyt 21. vuosisadasta ja tällä hetkellä maahan muuttajien määrä on hyvin matala. Me olemme hyvin kaukana siitä Euroopasta, eh, joka vastaisi Hillary Clintonin taannoista kirjaa vaatii kyllä kasvattaa lapsi. Me olemme hyvin kaukana tästä periaatteesta ja tulevaisuudessa meidän lapsemme tulevat tuomitsemaan meidät ja uskoakseni tämä tuomio tulee olemaan melkoisen kova meille kaikille. En voisi olla enempää samaa mieltä siinä, mitä te sanotte ja haluaisin todeta, että kunnioitan työtänne erittäin paljon ja haluaisin myöskin kiittää lasten oikeuksien interryhmää, joka tässä talossa teki erittäin hienoa työtä. Kiitos Cecilia. Birgit, haluatko nopeasti vastata? Ihan nopeasti. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain kommentoida tämä, tästä humanitaarisesta viisumista. Ja haluaisin todellakin painottaa, että tämä auttaisi hyvin monilla alueilla, koska ensinnäkin me voisimme estää näitä rikollisia, jotka yrittävät päästä mukaan. Me voisimme varmistaa, että ihmiset pysyvät tietyillä alueilla ja annamme heille turvalliset keinot päästä unioniin anomaan turvapaikkaa. Mutta sekä ihmisten siirtäminen maan sisällä että humanitaariset viisumit eivät tarkoita sitä, että saa turvapaikan, mutta he saavat kuitenkin mahdollisuuden tulla unioniin katsomaan, voivatko he saada turvapaikkastatuksen. Ja minusta tämä olisi hyvin suuri apu. Ja ihan lyhyt. Minä yleensä poliittisesti sanon aina, kun ihmiset sanovat, että tämä olisi tällainen vetovoimatekijä ja kaikki tulisivat Eurooppaan. No me kaikki tiedämme, että tuo ei ole totta. Suuri enemmistö pakolaisista ei tule Eurooppaan ja meidän pitäisi helpottaa sitä niille, jotka haluaisivat pyytää apua Euroopan unionissa ja olen myös täysin samaa mieltä kanssanne. Ei auta se, että keskitytään rakentamaan raja-aitoja, muureja. Jos tilanne ja epätoivo on tarpeeksi korkea, niin ihmiset tulevat. Joten meidän täytyy tehdä yhdessä työtä sen eteen, että me saisimme humanitaarisen viisumin. Meillä on toinen äänestys tästä joulukuussa ja toivon todellakin, että saamme sen lävitse. Ja toivon todellakin, että me yhdessä voisimme vakuuttaa jäsenvaltiomme siitä, että pitäisi löytää uusia parempia keinoja ihmisten asuttamiselle. Kiitos ja anteeksi. Toivottavasti palataan asiaan vielä. Olkaa hyvä. nopea vastauksenne. Haluaisin puhua saksaa, jos mahdollista. Kiitos kaikille, jotka kuuntelivat meitä tänään. On sääli, ettei taida olla yhtään itävaltalaista meppiä. No, Itävallassa maahanmuuttoaiheet ovat hyvin tärkeitä. FPÖstä ja ÖVPstä pitäisi nyt olla joku paikalla, mutta no, he eivät ole neljä vuotta mitään muuta tehneet kuin puhuneet tästä aiheesta, mikä on hyvin valitettava minusta. No, kiitos niille mepeille, jotka täällä puhuivat. Ymmärrän täysin, olen samaa mieltä kanssanne, mutta pitää vielä sanoa, että kesällä. Kiersin ympäri Itävaltaa, puhuimme kanssa siitä, mikä heitä mietityttää kovasti ja Wiener Neustadtissa. No se on tänä FP-valtainen paikka. Taisin eksyä siellä keskustassa yhtäkkiä olin sitten työläiskorttelissa, mikä on FP, missä FP äänestetään paljon. Ja sitten, jos puhuu yli 20 ihmisten kanssa ja puhuu pakolaisaiheesta sitten, niin silloin huomataan, että Nämä eivät ole pahoja ihmisiä, jotka eivät halua, ihmisiä elon. He ovat pettyneitä EU-hun vain, kommentti mikrofonin ulkopuolelta, niin hyvin tärkeää, että tulevissa vaalikampanjoissa ei keskitytä vain tähän aiheeseen, koska ihmiset, jotka ovat maahanmuuttoa tai turvapaikkapolitiikan vastaan, itse asiassa he vain haluavat tulisia ratkaisuja tulisiin ongelmiin. Jos puhuu yli 50 ihmisten kanssa, niin kuulee, että en tiedä, miten lasten tilanne tulee jatkossa, miten tulee koulutukseen, vuokrat vain kallistuvat. Ja nämä ovat ne aiheet, joita ihmisiä kiinnostavat. Ja pojat jäsenvaltioissa, ne pitäisi hoitaa näitä kysymyksiä, mutta tästä kuulee liian vähän. Ja tämä on viimeinen asia, kun sanoin teille, että huolehtikaa enemmän näistä aiheista. Kiitos. Okay, um, I wish we had time to... Olisipa meillä aikaa saada myös vastaus Rakelilta ja Simonilta, mutta Aika on loppu. Tiivisitte hyvin loppuun tämän keskustelun. Tilanteet vaihtelevat eri jäsenvaltioissa, mutta valtiossa aikaa ei ole. Ja puhuttiin myös hyvin tärkeistä poliittisista aiheista, joita EU käsittelee, ei vain valiokuntamme. Haluaisin kiittää teitä siitä, että saitte keskityttyä näihin erityisaspekteihin hyvin lyhyellä kestävällä tavalla. Esittelitte ne hyvin asiantuntevasti valiokunnan jäsenille ja joku Twitterissä toistelee asioita hyvin epämiellyttävällä tavalla, mutta fakta nyt on, että valiokunnan jäsenet, jotka vastaavat käsittävät näitä aiheita, laativat lainsäädäntöä ja yhdessä tapauksessa henkilö siis työstä Dublinin uudistusta. Nämä ovat siis niitä jäseniä, jotka ovat täällä nyt paikalla ja valiokunta kokoustaa säännöllisesti. Voitte katsoa verkossa kokouksiamme muussa. Kyllä selkeitä vastauksia tietysti tarvitaan näihin esittelemiin ideoihin ja otamme ne hyvin tosissaan. Sen takia tämä tilaisuus ylipäänsä perustettiin. Tiesimme, ettei paljon valiokunnan jäseniä paikka, koska niitä on asioita meneillään, mutta oli tärkeää järjestää tämä tapahtuma, jotta ideoita saatiin esitettyä ja voidaan aloittaa vuoropuhelu teidän kanssanne, mutta myös nuorisoparlamentin kanssa. Joten hienoa, että tämä tehtiin. Saadaan vuoropuhelu liikkeelle. Kiitos paljon, että tulitte paikalle. Kiitos vieraillemme ja monille verkkokatsojille mukaan lukien tälle tyypille, joka twiittailee siellä kaikenlaista. No, kollegat, kiitos, että tulitte paikalle. Kiitos. Ja yritetään jatkaa tätä vuoropuhelua, sillä puhumme mietinnöistä, joita tarkistetaan 40 prosenttia lainsäädännöistä, jota viimeistellään on täällä valiokunnassa nämä aiheet, joista puhuitte jostain tänään. Joten katsotaan, miten voimme jatkaa yhteistyötä myös tulevalla mandaatilla katsoa näitä maahanmuuttokysymyksiä, radikalisoitumisasioita ja muita tärkeitä asioita. Joten kiitos paljon vielä kerran. Eli katse horisonttiin. Kiitos teille kaikille kolmelle. Kiitos kollegat. No, tylsä päätös nyt esitä seuraavan listalla, mutta kiitos kuitenkin. Okay, colleagues, we can go on to point four. Kollegat kohta neljä. Hieman myöhässä ollaan. Um, so we go now to the... Eli perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustaminen vuorossa. Budil, olet paikalla, hienoa. Joten keskustelut tarkistuksista tälle 2001-2007 ohjelmalle. Kuten tiedätte, tässä on otettu huomioon tuon aikavälin budjetti. Ja sen pitämättä puheitta annan puheenvuoron suoraan esittelijälle Budil Valerolle, koska ollaan myöhässä. Olkaa hyvä. Kiitos. Minä aion puhua ruotsia, joten laittakaapa kuulokkeet korvillenne. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä, kaikkia varjoesittelijöitä live-valiokunnassa, mutta myös muita esittelijöitä. Tämähän on yhteinen työ. Libe vastuuvaliokuntana, mutta meillä on myös Kult ja FAM valiokunnat mukana, joilla on myös tietyltä osin toimivaltuus. Sitten on Emple, Juri, Budjet ja Afko mukana, joten meitä on aika monta, jotka työskentelemme tämän erittäin tärkeän ohjelman parissa, kun on kysymys perusoikeuksista ja arvoista. Ja sanoisin, että yhteistyö on ollut oikein hyvää kaikkien osapuolten kanssa. Kun me saimme tämän ohjelman pöydällemme, niin olimme jo keskustelleet kerran ja minä sanoin jo silloin, että olisi hyvinkin tervetullutta, että komissio haluaisi jatkaa niitä ohjelmia, jotka ovat olemassa, mutta että otettaisiin mukaan myös hieman laajempaa yhteistyötä tai laajempaa ohjelmaa niin, että saataisiin mukaan myös ne järjestöt, jotka työskentelevät ihmisoikeuksien ja muiden parissa. Ihan niin kuin parlamentti aikoinaan pyysikin huhtikuussa 2018. Tämä on siis hyvin positiivista, mutta kuten sanoin, tämä ei riitä, koska sen sijaan, että lisättäisiin budjettajia, että saisimme lisää toimia, niin budjettia pienennettiinkin joten eh, edellytykset ottaa mukaan lisää alueita ja aloja eh, on mahdotonta. Jo tänä päivänä olemassa olevat eh, ohjelmat ovat alirahoitettuja. Joten eh, tämä nyt vain tausta tälle kaikelle työlle. Nyt me olemme saaneet hyvin paljon tarkistuksia ja hyvin monet ovat samansuuntaisia kuin ne, joita minä olen esittänyt. Uskoakseni me olemme hyvin pitkälti eh, samaa mieltä lähes kaikilla aloilla. Meillä on ollut yksi varjoesittelijöiden tapaaminen, jossa kävimme lävitse osan kompromissiehdotuksista, joita olemme esittäneet eh, ja niistä olemme hyvin samanmielisiä. Kaikkein vaikeimmat kysymykset olemme jättäneet seuraavaan varjoesittelijöiden kokoukseen, mutta olen vakuuttunut, että me löydämme silloinkin ratkaisuja. Se, mikä minun tavoitteenani oli, oli se, että en tavallaan astu olemassa olevien ohjelmien varpaille. Ne, jotka ovat olemassa, niiden tulee jatkaa ja niiden budjettia tulee lisätä, koska niitä tarvitaan. Mutta me olemme lisänneet eh, myös eh, budjettia tälle ohjelmalle yli miljardiin euroon. Me olemme parlamentissa samaa mieltä, että me haluamme eh, kasvattaa tätä koko ohjelmaa paljon. Olemme samaa mieltä myös siitä, että haluamme lisätä ja kasvattaa sovellusalaa, kuten kirjoitimme jo huhtikuussa – mutta olemme tehneet sen sillä tavalla, että me otamme sen omana pilarina, jossa edistetään demokratiaa, oikeusvaltion periaatetta ja perusoikeuksia, ja että on projekteja kansallisella äh, ja alueellisella tasolla, esimerkiksi liittyen äh, tuki eh, ihmisoikeuspuolustajille, integriteetti, korruptiovastainen taistelu, perusoikeuksien vahvistaminen ja niin edelleen. Kaikki tämä on otettu mukaan uuteen pilariin. Sitten on toinen tärkeä ehdotus, nimittäin, että meidän on helpotettava järjestöjen ja myös pienten järjestöjen mahdollisuutta hakea mukaan näihin ohjelmiin. Sen vuoksi meillä on yksinkertaistettuja menettelyitä, vähemmän byrokratiaa ja tapa yrittää saada kansalaisyhteiskunta mukaan enemmän tällaisella yhteispäätösmenettelyllä tavallaan. Nämä kolme kysymystä, jotka olen esitellyt tällaiseksi pääkysymyksiksi, niin niiden, niistä hyvin monet ovat samaa mieltä. Me toivomme, että voimme äänestää valiokunnassa 10. joulukuuta tänä vuonna – jotta sitten tammikuussa voimme käynnistää kolmikantaneuvottelut. Ja toivon mukaan sitten myös hyväksyä tämä ennen vaalikauden päättymistä. Me tulemme tapaamaan ihan pian seuraavassa varjoesittelijöiden kokouksessa. Meillä on muutamia kysymyksiä, jotka ovat hieman vaikeampia, mutta olen vakuuttunut, että tavalla tai toisella ratkaisemme ne. Thank you very much, Bodil. Kiitos, Bodil. Tässä on paljon työtä edessä ja paljon vartijoita ja yhteistyöhön osallistuvia esittelijöitä osaa paikalla, joten aloitetaan Bonil, Bonista EPP. Thank you very much. We have... Paljon kiitoksia. Me olemme monta kertaa keskustelleet tästä asiasta ja uskoakseni tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä seikkoja paikkoja, joita Euroopan parlamentti on ajanut tulevaa monivuotoista rahoituskehystä ajatellen, kun me puhumme rahoista ja budjetista. Kuten tiedetään, Euroopan parlamentti hyväksyy uuden talousarvioesityksen ja uskoakseni eh, tämä uusi talousarvio on kaikkien poliittisten ryhmien yhteisen ponnistelun tulosta. Meillä on nyt enemmän rahaa, kolme kertaa enemmän kuin komissio on ehdottanut. Ja tärkeintä tässä yhteydessä on se, että me haluamme säilyttää tässä ja keskittyä arvoihimme. Uskoakseni tässä on myöskin hyvin paljon lähentymistä tapahtunut poliittisten ryhmisten välillä, mitä tulee oikeuksien ja arvojen ohjelman sisältöön ja niin haluaisin kiittää esittelijä siitä, että hän on hyvin vakaan pohjan, vakaan mietinnön valmistellut. tämän hyvä pohja neuvotteluille varjoesittelijöiden kesken. Ja me olemme sopineet siitä, että meidän täytyy tukea kansalaisyhteiskunta, ja artiklan kaksi mukaisia arvoja tukee. Ja Kuten mainitsin, tämä liittyy siihen, että annamme tukea unionin perusarvoille ja että me paikallis- ja tasolla tuemme kansalaisyhteiskunnan edustajia, erityisesti paikallistasolla, kaupungeissa ja niin edespäin. Ja tarkistuksissa uskoakseni tässä on hyvin paljon kansalaisjärjestöystävällisiä ehdotuksia, ei niinkään byrokraattisia, vaikka sellaisia byrokraattisiakin tietenkin on seassa hiukan. Tässä me kuvaamme ongelman koko laajuutta. Tämä liittyy myöskin organisaatioiden toimintaan ja siihen, kuinka pienempiä ruohonjuuritason järjestöjä voitaisiin tukea. Olemme hiukan eri mieltä puolestaan sanamuodon suhteen. Me olemme sitä mieltä, että meidän pitäisi ajatella tätä perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamista positiivisena asiana, jonka teemme arvojemme vahvistamiseksi. Mielestäni tämä ei ole jotakin, joka kohdistuu mitään jäsenmaata vastaan. Tarkoitus ei ole antaa sanktiota kenellekään ja siksi tässä olen hiukan eri mieltä koskien äm, oikeusvaltioperiaatteen toteutumista ja tätä ehdollisuutta. Ymmärrän kaikki neuvostoa koskevat kommentit, mutta käytännössä ajatellen minä haluaisin, että meillä on tällainen ratkaisu, jonka Euroopan parlamentti on hyväksynyt, niin että tämä on selvää, komissiokin toivottavasti hyväksynyt, mutta myöskin neuvoston pitäisi tämä hyväksyä. Tämä on tärkeää. Meillä ei voi olla ratkaisua, joka toimii vain meidän eh, parissamme. Tämä täytyy toimia realistisissa puitteissa ja tämä vaatii jotakin jäsenmailta. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi pohtia sellaisia ratkaisuja, jotka oikeusvaltioperiaatetta käsittelevät. Olen samaa mieltä, että meillä pitäisi olla tällaisia oikeusvaltioperiaatte ehdollisuuksia rahoituksiin tai ohjelmiin liittyen. Mehän emme toisaalta tietäisi, miten tällainen ehdollisuus ratkaistaisiin lopulta. Tähän asti neuvottelut kompromissien suhteen ovat olleet äh, tulokselliset ja kuten Bolli sanoi, toivottavasti me löydämme pian yksimielisyyttä niin, että pääsisimme äänestämään hyvästä ratkaisusta joulukuussa. Kiitoksia. For SND, Cecil. Kiitos sitten Cecil Kengä SD. Grazie, uh, Claude. Paljon kiitoksia, Claude. Kuten eh, jo aikaisemmassa valiokunnan kokouksessa, haluaisin kiittää esittelijää, ei vain tästä muokkaustyöstä, jota hän on tehnyt aloitteen tekstiin, vaan myöskin siitä valmiudesta, jota hän on osoittanut ottaa meidän tarkistuksiamme vastaan tekstissä. Teknisesti olemme edenneet ja onkin hienoa huomata, että kaikki poliittiset ryhmät ovat valmiita pyrkimään kompromissiin. Mitä sitten tulee yksityiskohtaisemmin näihin tarkistuksiin, joita me olemme esittäneet ryhmämme nimissä, SND-ryhmän nimissä, haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on pyrkinyt ottamaan mukaan taistelun kaikkea syrjintää vastaan sekä verkossa että verkon ulkopuolella. Meille tämä on prioriteettikysymys. Luonnollisesti olemme aina vakuuttuneempia siitä, että on tärkeää, että meillä on ohjelma, joka ottaa huomioon myöskin kansalaisuuden ja tasa-arvoisuuden arvot. Nämä arvot ovat sellaisia, joita emme saa unohtaa, emme saa unohtaa niiden lisäksi myöskään oikeusvaltioperiaatetta ja demokratiaa. Tämä on tarpeen, jos haluamme kansalaisten luottavan unioniin. Mitä tulee muuhun, luonnollisesti minä tuen sitä, että että ohjelman rahoitusta kasvatettaisiin merkittävästi. Meillä on hyvin paljon haasteita ja kansalaisyhteiskunta järjestäytynyt sellainen, joka vastustaa rasismia, syrjintää, vihaa ja väkivaltaisia ääriliikkeitä, on jotakin, mikä ansaitsee meidän puoleltamme, Euroopan puolelta siis riittävää tukea. Kiittäisin esittelijä siitä, että hän on kunnioittanut kunnianhimoista suunnitelmaa liittyen menettelyyn. Kun me olemme saattaneet nämä tekniset muokkaukset päätökseen, voimme saattaa työn ohjelman parissa päätöksen vielä tämän vaalikauden aikana. Kiitoksia. Um, Kiitos Cecil. Sitten ECRn puolesta edustaja Jurek. Bardzo dziękuję we wcześniejszych dyskusjach już... E, Kiitos aikaisemmissa keskusteluissa sekä tämä hanke, että siinä, missä Mihail Boni on mukana, olemme puhuneet siitä, että suhtaudumme tähän skeptisesti. Tämä tulee siis näihin mekanismeihin. Ponimme, pantaisinko ne täytäntöön epäobjektiivisella tavalla vai ei pitää välttää ongelmat, joita jätimme tarkistuksia, jotka voisivat äh, tarjota takuita siitä, että ainakin Euroopan parlamentti ilmaisi ehdotuksensa ja toiveensa siitä, että tällainen yksipuolinen lähestymistapa olisi taattu. Erityisesti kiinnitämme huomiota artiklan 17 SEUT-sopimuksesta, Eli jatkuva vuoropuhelu EU-viranomaisten ja yhteisöjen välillä. Ja pitää ottaa huomioon myös uskonnolliset yhteisöt. Haluan kiinnittää huomionne myös perheisiin ja perhejärjestöihin. Tiedämme, miten nykyinen väestörakenteen kriisi Euroopassa liittyy perhekriiseihin ja EUn osa olisi vahvistaa EUn arvot. Tässä tärkeä aihe, joka pitää arvioida tässä hankkeessa. Siis tässä pitäisi tarkistuksia vielä käydä läpi hienolla kammalla ja käydä läpi lopullisia kompromissimuotoja. En puhu niistä nyt yksityiskohtaisesti, mutta tässä se pääsuunta, johon haluamme mennä żeby z większym zaufaniem podejść. do. Ja Kiitos. Kiitos Alden puolesta Sofi. Thank you, Kiitos puheenjohtaja ihan nopeasti, koska me tuemme täysin sydämenne esittelijän ehdottamaa linjaa ja kiitämme häntä hyvin rakentavasta lähentymistavasta. Muutama pieni asia vain yksi näistä ehdotuksista, joita me olemme esittäneet, jonka me todellakin haluaisimme tähän mukaan, on tämä 5 pro, 5 prosentin äh, hätävaraus tilanteisiin, jossa on hyvin selkeitä perusoikeuksien ja rikkomuksia jonkin jäsenvaltion hallituksen taholta, jossa tapauksessa täytyy antaa vastapainoa. Joten meillä täytyy olla tiettyä joustoa hätätilanteisiin. Ja saattaa olla jonkinnäköinen hätä, joka liittyy vaikkapa perusoikeus, val, perusoikeuksiin ja, ja oikeusvaltion tilanteeseen, kuten edustaja Boni sanoi. Minä en kuitenkaan usko, että tämä väline koskaan olisi jotain jäsenvaltiota vastaan. Se on kansalaisten tueksi myös niissä jäsenvaltioissa, jossa hallitukset eivät kunnioita omien kansalaistensa oikeuksia. Itse asiassa, jossa hallitukset tekevät äh, kansalaisjärjestöjen oikeuksien käytön hyvin vaikeaksi. Minusta meidän täytyy selkeyttää, mitä me tarkoitamme myös ehdollisuudella koska kuulin juuri, että Michel Boni sanoi tässä jotain ehdollisuudesta, mutta ei se liity tähän välineeseen, vaan budjettiin, ja se on ihan eri konsepti, ja minulla on tästä hieman no, erilaiset ajatukset. Kaiken kaikkiaan on hyvin positiivista, että kun unionilla oli vuosikaudet budjettiväline, jolla tuettiin perusoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion tilannetta Euroopan unionin ulkopuolella, olemme vihdoin tajunneet, että me tarvitsemme vastaavan välineen myös unionin sisäpuolelle, koska demokratia, perusoikeudet ja oikeusvaltion tilanne ne eivät kykene puolustamaan itse itseään. Meidän on se tehtävä ja on hyvä, että me teemme sen nyt mahdolliseksi tällä. Kiitos. Um, Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Mihal. Sophie, we agree. Aivan yhdellä lausulla, Sofi. Olemme samaa mieltä, että meidän täytyy kansalaisyhteiskunnan järjestöjä tukea siinä, että tuemme demokratiaa, arvojamme, oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, dialogia ja avoimuutta. Olemme täysin samaa mieltä tästä. Mutta meidän täytyy myöskin keskustella tietyistä käytännöllisistä puitteistoista eh, ja ratkaisuista. Todennäköisesti tulevissa kokouksissamme tämä selventyy keskustelussa hyvin paljon. Kiitos. Paljon työtä on siis meneillään. Budil, haluatko vielä? No siis 10. joulukuuta on äänestys. Haluatko vielä Ihan kuten sanoin, on vielä tiettyjä asioita, joista emme ole täysin samaa mieltä ja niiden parissa nyt työskentelemme, jotta löytäisimme yhteiset ratkaisut, jotka voisivat saada enemmistön taakseen täällä parlamentissa. Mutta on tiettyjä kysymyksiä, joissa me ehkäpä tulkitsemme tiettyjä asioita eri tavalla ja sitten meidän täytyy katsoa, löydämmekö yhteisen perustan sille, millä tavalla asiat tulkitaan. Ei minustakaan tämä ole Eh, jotain tiettyä erityistä maata vastaan. Voi tietenkin olla niin, että jokin maa käsittää sen niin, että tämä on kohdistettu sitä maata vastaan. Ei, vaan tämä on sopimuksen puolesta ja sen puolesta, että kaikki maat eh, noudattavat meidän yhteistä sopimustamme, jonka takana kaikkien maiden tulee seistä. Siitä tässä on kysymys. Ja jos jokin maa sitten ei noudata sopimuksen artiklaa kaksi tai jotain muita osia, niin hän on yleensä jonkinnäköinen malli tai tapa, jolla tämä maa saadaan takaisin oikeille raiteille. Sitä me tässä yritämme auttaa, mutta tässä ei siis käännytä mitään erityistä maata vastaan. Okay, thank you very much, Bodil. Kiitos Bodil ja lykkyä tyköä. Kiitos myös varjostelijoille, jotka tekevät tässä yhteistyötä. Kiitos. Kollegat sitten kohdat 5 ja 6. Eli asemaa koskosopimuksen allekirjoittaminen Albanian kanssa. Ja sitten toisaalta myös entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Ja Budil taas. No, hänellä on paljon työtä tänään. Taitaa olla kolmas, mietin, kolmas puheenvuoro tänään. Eli annan puheenvuoron suoraan sinulle Budil. Ole hyvä. Kiitos. I, I uh, suppose we talk about the both at the same time. Päätän, että puhumme yhdessä näistä vai? Jos sopii, otetaan ne yhdessä. Eli Albanian kanssa tehtävä asemaa koskeva sopimus, sen kirjoittaminen ja sitten nuo Fyrom toimet, eli tämä suostumusmenettely. Haluatko ottaa ne yhdessä? Manage that. Sopiiko se? Selvä, kiitos. Och jag tar det på svenska igen. Ja taidanpa puhua jälleen ruotsia. Vihreä ryhmä suhtautuu aika lailla kriittisesti sitä vastaan, että rannikkovartiosta voisi toimia kolmansissa maissa. Mutta nyt on niin, että näin on päätetty ja silloin on tärkeää, että muodot ja säännöt ovat selkeät. Meidän täytyy varmistaa valvonta ja demokraattinen valvonta sekä vastuukysymykset. Tämä on nyt eh, ensin, ensin siis Albania ja sitten Makedonia tai Fyrom. Tämä on nyt ensimmäinen näistä sopimuksista, joita tehdään ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että varmistamme selkeät puitteistot tuleville sopimuksille – sopimuksessa pitää taata perusoikeuksien suoja sekä kunnioittaa turvapaikkahakemusoikeutta, kieltää kidutus, epäinhimillinen kohtelu, lasten oikeudet, ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sen lisäksi pitää olla toimiva mekanismi valituksille ja sitten myös oikeusasioiden oikeuteen viemiselle, mikäli oikeuksia rikotaan. Ja tässä on sitten myös rikosoikeudellinen, siviilioikeudellinen vastuu. Haluaisin kehottaa komissiota nopeasti julkistamaan kaikki ne asiakirjat, joita me tarvitsemme täällä parlamentissa, jotta voimme hyväksyä tämän Albanian sopimuksen, samoin kuin muut tulevat sopimukset. Tarkistukset on esitettävä 28. marraskuuta, mutta tässä tilanteessa hän on kysymys vain kyllä tai ei äänestyksestä tai menettelystä, joten tarkistushan voisi sitten vain merkitä ei. 10. tammikuuta on sitten tarkoitus äänestää valiokunnassa. Ja toivoisin, että voimme äänestää sekä Albaniasta että Makedoniasta silloin. Mutta me emme ole saaneet kaikkia asiakirjoja Makedoniaa koskien vielä, joten katsotaan. Mutta nehän noudattavat hyvin samankaltaista mallia, joten todennäköisesti, jos kaikki paperit on saatu, niin me voimme toivon mukaan äänestää. Kiitos. Okay, thanks, Bodil. So... Kiitos, Bodil. Tarkistukset pitää jättää siis viimeistään. No, ei niitä pitäisi tulla 28. marraskuuta tapauksessa. Ja sitten äänestys sitten myöhemmin. Natali, oletaan nyt varjoesittelijä, joka on paikalla. Haluatko sanoa jotain tästä? Oui, Claude, juste euh, un mot rapide. Paljon kiitos Claude, vain nopea sananen näiden kahden neuvoston päätöksen Euroopan unionin ja Albanian ja Euroopan unionin ja Makedonian kanssa tehtävän sopimuksen. Minä olen borilin kanssa samalla linjalla. Nämä ovat hyvin tärkeitä sopimuksia kolmansien maiden kanssa ja hänen laillaan haluaisin korostaa sitä, että on hyvin tärkeää, että tämä toiminta määritellään täsmällisesti. Haluaisin kiittää työstä, jota on jo tehty, ja haluaisin kiittää esittelijää hänen kannastaan näissä kahdessa päätöksessä, ja haluaisin tähän lisätä yhden elementin, jota esittelijä ei maininnut, mutta jonka hän luonnollisesti tuntee erittäin hyvin, nimittäin sen, että nämä sopimukset täysin kunnioittavat perusoikeuksia, kunnioittavat perusoikeuksia erityisesti siinä, että meillä on kantelumekanismi, kuten muissakin sisäisissä päätöksissä. Minun ryhmäni Frontex-tekstiä käsittelevä esittelijä tulee keskustelemaan kanssani huomenna. Olemme hyvin tietoisia siitä, kuinka tärkeitä nämä päätökset ovat. Ja on hyvin tärkeää, että meillä on paljon tietoa asiasta, e, paljon selveyttä ja täsmennyksiä saatavina Nämä ovat hyvin tärkeitä myöskin a posteriori, mitä tulee näiden sopimusten hyvään toimeenpanoon ja niiden arviointiin niiden sovellusajan aikana. Tämä on hyvin tärkeää tällä hetkellä siinä tilanteessa, jossa Eurooppa on ulkorajojensa suhteen ja kolmansien maiden suhteidensa kohdalla. Kiitos. Okay, Natalie, thanks for... Kiitos, Tämä oli menettelyyn liittyvä asia, mutta hyvin tärkeä silti. Ja Budil, olisiko tyytyväinen kaikkeen? Selvä. Kukaan ei saa jättää tarkistuksen muutenkaan. Ja sitten äänestetään 28. marraskuuta jälkeen. Kiitos Budil. Onko mitään muuta, mitä työstät? Selvä. Kiitos, kiitos paljon. No niin, Olet varjoittelija myös seuraavassa mietinnössä. Kollegat kohta 7 EUn tilapäinen matkustusasiakirja. Nyt käymme, käsittelemme tarkistuksia. Tässä on 15 tarkistusta. Kinga, ah, olet paikalla. Hienoa. Joten Kinga Gal on esittelijä. Anna puheenvuoron hänelle. Niin, 15 tarkistusta, Kinga, ole hyvä. Kiitos. First of all, let me thank to my shadows. Uh, kiitos Claude, kiitos varjoistelijat rakentavasta asemistavasta. varjoistelijan kokous pidettiin tuossa ja se selkeytti kovasti asioita. Esittelin jo ehdotuksen muutta, Haluaisin korostaa vielä kerran, että kyseinen komission ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaista muodollisuuksia ja kansalaisen kun ei ole konsulaattia lähetystöä kolmannessa maassa, jos tämä henkilön siis passi on kadonnut tai varastettu tai tuhottu. Ja siis pitäisi olla tällainen tilapäinen passi toisen jäsenvaltion konsulaatista tai tuossa kolmannessa maassa. Tämän myötä tuo henkilö voi matkustaa takaisin kotiin sitten. Tämä ei ole uusi asia. Kir- ehdotus siis tämä esteltiin jo vuonna 2006, mutta moni asia on muuttunut sen jälkeen ja nykymuodossa nämä asiakirjat eivät ota huomioon parannuksia ja turvallisuuskysymyksissä ja no, matkustusasiakirjat eivät tarjoa riittävää suojaa petoksilta ja väärännöksiltä. Tästä syystä aika moni jäsenvaltio ei enää näitä tämän tyyppisiä matkustusasiakirjoja myönnä sen takia, että mitä tehdään uudessa muodossa ja lisäksi on myös juridinen velvollisuus, lainavelvollisuus. 2006 vuoden päätös ei ollut vuoden 2015 konsolisuojeludirektiivin mukainen, joten parlamentti pyysi jo päätöslausunnon vuodelta 2017, että komission pitäisi tehdä ehdotus uudesta turvallisemmasta formaatista EUn tilapäisellä matkustusasiakirjassa. Siinäpä siis se minusta ehdotus auttaa tilannetta. Siinä otetaan huomioon nämä turvallisuus, ominaispiirteet näissä matkasekirjoissa, tilapäissä sellaisissa. Tämä ottaa vähentämään väärännös- ja petosriskiä. Tarkistukset piti jättää viimeistään 5. päivä marraskuuta. No kuten jo sanoin aikaisemmin, no siis vartelijat ovat Kinichi Depre, ja muut, jotka ovat samaa siitä, että me emme jättää tarkistuksen siis hyväksyisimme nopeammin, jotta voidaan kannustaa jäsenvaltioita toimimaan nopeasti ja hyväksymään tämän, koska minusta tämä on kaikkien eurooppalaisten etujen mukaista, että saadaan tällaiset järjestelmät muiden jäsenvaltioiden edustustoihin konsulaatteihin hätätilanteissa. No sitten loppujen lopuksi tuli kuitenkin 15 tarkistusta. No muistan. Tämä on vähän eli ettei pitäisi tarkistuksen, niin en tule varmistamaan kompromisseja. No 15 tarkistusta, niistä äänestetään. Nyt mietin, miten pitäisi puhua varustelun kanssa tästä, mutta on tärkeää toimia nopeasti, koska tämä on täydellinen esimerkki siitä, miten EU voi, EUta voidaan tuoda lähemmäksi kansalaisia. Kiitos vielä kerjan varjostelijoille. Okay, thanks very much. Kiitos Kinga. Eli äänestys joulukuussa, kuten sanoit. No, tämä on yksi niistä erinomaisista jutuista, että tarkistukset, en tiedä mitä niissä on, mutta halutaan vain saada tämä läpi. Tämä on erilainen asiakirja, mutta ei ole tarkkaa päivä joulukuulle, mutta katsotaan sitten milloin tuo äänestys pidetään. Kiitos. Haluatko joku käyttää puheenvuoron? Haluatko puhua tilapäistä matkustusasiakirjoista? Sinä etit siis tarkistuksia, Katerina, Selvä, ole hyvä. Okay. Paljon kiitoksia, kiitoksia Claude. Minä haluaisin nimenomaan käyttää puheenvuoron tätä asiaa ki- käy- koskien ja haluaisin kollega Kinga Käliä ja kaikkia muita varjoesittelijöitä kiittää, kuten muutakin kollegoja siitä työstä, jota on tehty, jotta me olemme päässeet mahdollisimman lyhyessä aikataulussa ähm, eurooppalaisen tilapäisen matkustusasiakirjan oikeus perustan uudistamisessa loppuun. Tässä haluaisin todellakin kollega Kingegalia kiittää ja on vedottu siihen, että varjaesittelijät eivät esittäisi tarkistuksia, että prosessi olisi nopeampi. Kuitenkin meillä on muutamia kollegoja, jotka olisivat halunneet tarkistuksia esittää, ja minäkin olen samassa tilanteessa kuin kollega Kinga Käällä. Me keskustelemme tästä varmaankin vielä ja me tulemme etenemään todennäköisesti äänestysten parissa ilman tarkistuksia tässä ryhmä. SND on halunnut tietosuojaa ja perusoikeuksia vahvistaa. Ja meillä on myöskin muita tarkistuksia, jotka pyrkivät siihen, että tämä tilapäinen matkustusasiakirja olisi jotakin, missä yhteydessä myöskin kaikki luottamuksellisuuskysymykset otettaisiin huomioon. Sitten meillä on vielä äm, kantoja, jotka minä jaan, mitä tulee eurooppalaisen matkustusasiakirjan äh, myöntämiseen äh, kotiinpaluuta varten, äh, myöskin äh, turvallisuuskysymykset. En usko, että näissä tulee olevan suuria ongelmia. Ja sitten on vielä muita seikkoja, jotka vaativat lisäharkintaa ja pohdintaa keskustelujen aikana tulevina viikkoina. Olen kuitenkin sitä mieltä, että varmastikin tämä yhteistyö, joka on työtä ohjannut näin tärkeässä asiassa, saa mahdolliseksi aivan aikataulun puitteissa saada mahdollisimman hyvän ratkaisun aikaan eurooppalaisen tilapäisen matkustusasiakirjan suhteen. En usko, että tässä on suuria vaikeuksia. Tämä on palvelemaan eurooppalaisia kansalaisia. Me teemme täydessä yhteistyössä ja yhteistyön hengessä töitä. Kiitoksia. Kiitos Katerina. Niin, sinä oli, tä- oli tässä devarjostelija. olisit nyt sanoa ja olette nyt kovasti töitä niin kuin aina. Kiitos myös Kinga. No niin. Sinäpä se, haluatko sanoa vielä jotain? Selvä, mahtavaa. Kiitos paljon kollegat. Sinäpä olivat tilapäiset matkustuskerrat sitten kohta kahdeksan. Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö. Ja edustaja Mamikins esittele tarkistukset. Niitä on 95 ja ne ovat suhtautuneet myönteisesti tähän, esit tähän tekstiin. Joten Andreas voisitteko esitellä tarkistukset? Um, thank you, Chair and dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja kollegat. Hienoa, että olemme tänään keskustella tarkistuksista. Eli aiheena räjähteiden lähtöiden markkinoissa saattaminen ja käyttö niin marraskuun viides päivä mennessä piti lähettää tästä saimme 72 ja haluaisin kiittää kollegoita, jotka nyt lähtevät kävin läpi tarkistukset ja selkeä voin sanoa, että useimmat ovat lähellä omaa kantaa niin, että vahvistetaan sääntelyvaikutusta. Ehdotus myös heijastelee pääideoita, joita kollegat ilmaisivat viimeisimmissä livevalvonnan kokouksessa, joka pidettiin lokakuun 18. päivä tarkistukset ovat käyneet seuraavassa yksikössä ja nyt ne ovat käännätysvaiheessa. Varmasti käännökset ovat sitten valmiit. Markku 23. päivä mennessä yksi tärkeä asia liittyy maanviljelijöihin, kun he ovat maataloustoiminnassa. Ja sitten toista, miten määritellään ammattikäyttäjä. Kiitos edustaja Grisbeck siitä, että ehdotti tätä, koska se antaa nämä lainsäädännöstä selkeyttä näihin määritelmiin. Tämä vastaa myös neuvoston kantaa ja lisäksi edustaja Grisbecke puhui näistä epäilyttävien transaktioiden määritelmästä, teki siihen ehdotuksia, mikä on minusta hyvä. Tämän teki tämän ehdotuksen kuitenkin. 24 tuntia pitäisi olla tuo raportointivelvollisuus, jos on näitä epäilyttäviä transaktioita. Jos halutaan, että säännöksellä on vaikutus, niin pitää antaa tarkat puitteet. Eli tämä aika pitäisi olla mahdollisimman pientä, 48 tuntia. Muuten riskin se, että antaa liikaa joustoa. Ja tiedämme, että kello käy. Ja näissä tilanteissa ja Henkilö voi jopa puolessa tunnissa valmistaa tällaisen pommin. Ja sitten talouden toimijoiden velvollisuus ilmoittaa toiminnasta verkossa. Tästä on kovasti samaa mieltä, kun ajatellaan raportointivelvollisuuksia. Tämä myötä voimme suojella voimakkaasti sitä, miten markkinoidaan räjähdäntä varjomarkkinoilla ja osalla parlamentin jäsenistä teki arvokkaita ehdotuksia sillä, että komissio pitäisi julkaista suuntaviivat kaikilla virallisilla kielillä. Ja tämä on minusta hyvä ehdotus. Sitten, mistä vielä puhua? No arita 15 ja komission lupa hyväksyä säädöksiä ja todistaa uusia aineita liitteeseen yksi, jos tarpeen on. Ja jos emme tätä mahdollisuutta komissiolle, niin sitten sitten palata, pysytään tuossa status quoossa, kun tämän uuden ajatuksen tavoitteena on tehdä tästä responsiivisempaa ja mukautuvampaa uusiin olosuhteisiin, eikä pitäisi pitäytyä vain vanhassa vuoden 2013 direktiivissä. Lisäksi Euroopan parlamentilla parlamentti valvoo komissioviksi delegoituja säädöksiä, joten turvallisuusasioissa edetään vain, jos komissio voi lisätä uusia aineita – tähän listaan luetteloon, jos tieteellistä, uutta tieteellistä näyttöä ilman tuomista on oikea hetki vahvistaa turvallisuuttamme. Ja monet tarkoitukset ovat identtisiä, joten uskon, että tämä helpottaa elämämme kovasti. Ja vielä tärkeä lisäys. Tapasin komissaari Kingin Strasbourgissa puhumme yksityiskohdista. Komissaari korosti, että on tärkeää käsitellä pimeää verkkoa, josta on pimeää verkkoa, puuttua sen liitännäisongelmiin. Siellähän kaupataan näitä laittomia räjähteitä ja hänkin korosti sitä, miten tärkeää että ovat reilut säädökset. Ne ovat tärkeä turvallisuusväline, jota käytetään nopeasti. Hän tuki mietintöluonnosta ja myös aikataulua, jonka olemme hyväksyneet. Kuitenkin, mutta huomioon, että mandaattimme on päättymäisillä varmentissa, niin silloin meidän pitää käyttää aikaa viisasti. Tämän takia minä ehdotin, että tekninen kokous pidettäisiin ensi viikolla, että voidaan sopia pääkompromisseista ja tehdä tekstistä äänestys valmis Liben 10. päivä joulukuuta kokouksen, kuten suunniteltu oli. Ja äänestys pidettäisiin tammikuussa ja trilogi takaisin heti sen jälkeen. Sitten tulee neuvostoon, no korre per mandaatti saataneen 12.12. Kiitoksia kollegat, puheenjohtaja. Annan puheenvuoron takaisin teille, jotta muut kollegat voivat käyttää puheenvuoron. Kiitos. Very much. Kiitos Andreis. Kinga, haluatko puhua? Tomas Jodowski puolestakaan EPP-varustelija. Ole hyvä. thank you, Chairman. Kiitos. Eh, puheenjohtaja Rasta Horski pyysi minua lukemaan hänen ajatuksensa tästä mietinnöstä. Hän sanoi nimittäin, että tämä ehdotus on enemmän kuin tervetullut. Eh, jotkut räjähteistä, joita on käytetty terroristi-iskuissa Euroopassa ja terroristit eh, keksivät koko ajan uusia keinoja laatia pommeja. Sen vuoksi on tärkeää ajantasaistaa räjähdelainsäädäntöä. Me eh, olemme sitä mieltä, että kaikki tällaiset epäilyttävät ostot pitää raportoida viranomaiselle. Eh, edustaja Dehovski eh, ei halua kuitenkaan esittää mitään uusia hallinnollisia taakkoja. Kuten hän sanoi, me pidämme hyvänä tätä ehdotusta ja toivomme, että tästä tulee että ihmiset ovat tästä laajasti yhtään mieltä, kuten kaikista turvauhista. Kiitos ja Natali, sinä olet Alden varjoesittelijä. Haluatko sinä sanoa jotain? Merci Claude. Kiitoksia Claude. Muutama sananen todellakin liittyen tarkistuksiin koskien tätä hyvin teknistä tekstiä. Kollegat juuri äsken mainitsivat, että tämä on hyvin tekninen, mutta tämä on hyvin tärkeä asia, kun haluamme vastustaa terrorismia, erityisesti kun haluamme vastustaa terrori-iskuja, joita voidaan tehdä, kun kotona tehdään räjähteitä. Tässä yhteydessä, kuten kollega äsken muistutti, me pyrimme kahteen asiaan. Ensinnäkin haluamme selventää tiettyjä määritelmiä ja toisekseen haluamme laajentaa äm, eri äm, mukaan tulevien ammattiryhmien välistä viestintää niin, että nämä kaikki toimijat tuntevat lainsäädännön hyvin ja että lainsäädäntöä voitaisiin toimeenpanna helposti. Mitä tulee siihen, mistä esittelijä muistutti, nimenomaan tässä muistutettiin epäilyttävistä ostotapahtumista – Tämä on tärkeää, se on tekstistä ja liitteessä mukana. Ja sitten tämän lisäksi meillä on erityinen kategoria koskien ähm, maanviljelijöitä. Tämä vaikutti olevan jotakin, mikä aiheutti epäselvyyttä tekstin ymmärtämisessä. Uskon, että meidän täytyy tehdä vielä töitä ennen äänestystä valiokunnassa tämän selventämiseksi. Mitä tulee sitten tarkistuksiin, minä olen pyrkinyt omalta osaltani tuoda maan mukaan säännöllisen ähm, tiedonvaihdon eri viranomaisten ja taloudellisen toimijoiden välillä markkinoilla, erityisesti verkkomarkkinoilla, mutta myöskin ottaa mukaan ne ammattisektorit, jotka ähm, tulevat ähm, kyseeseen, jotta meillä olisi tämän asetuksen oikea toimeenpano mahdollista. Sitten esittelijä ei viitannut, mimmekin se ei viitannut tähän asiaan, mutta uskoakseni, että olisi hyvin tärkeää, että eri talouden toimijat saisivat yhteisen foorumin, jolla he voisivat käsitellä näitä muutoksia, joita asetus tuottaa. Ja olen halunnut myöskin tarkistuksissa täsmentää tiettyjä elementtejä, jotka olisi tärkeää ottaa mukaan yleiseen ohjaukseen, eli se, että nämä epäilyttävät ostotapahtumat tunnistettaisiin ja niistä viestittäisiin tehokkaammin. Tähän liittyy myöskin varastointi räjähteiden lähtöaineiden kohdalla. Meidän täytyy voida toimia täysin turvallisesti. Ja täytyy taata se, että aineita käsitellään myöskin ostotapahtuman jälkeen turvallisella tavalla. Ja tässä yhteydessä täytyy huomioida, että me keskustelemme asetuksesta. Kyseessä on siis oikeudellinen väline, joka on heti osa kansallista lainsäädäntöä ja kanssaesittelijöiden meidän täytyy todellakin varmistaa se, että tämä on selkeä pedagoginen teksti, jota voidaan oikealla tavalla soveltaa välittömästi. Minä tämän 24 tunnin aikarajan haluaisin poistaa ja korostaa nopeaa toimintaa. Luonnollisesti tässä kuulin esittelijämme mielipiteen. Ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy vielä keskustella hiukan näistä asioista, sillä emme me voi vain pyrkiä miellyttämään eri tahoja teksteillämme. Eri ammatinharjoittajien täytyy voida toteuttaa näitä sääntöjä ja se voi olla hiukan hankalaa. Ähm, kuitenkin näillä ähm, räjähteiden lähtöaineilla voi olla vaarallisia saarallisia seuraamuksia. Tässä yhteydessä haluaisin vielä muistuttaa esittelijän esiintymistä seikoista, erityisesti se, ähm, minkälaisia oikeuksia seuraa tästä asetuksesta, myöskin sen liitteiden myötä. Ja sitten tämä asia, jonka komissiolisen King on tuonut esiin, ongelma, joka liittyy dark webiin. Ja tämän lisäksi meillä täytyy olla jonkinlainen järjestelmä, jonka kautta näitä epäilyttäviä osatapahtumia ähm, tuodaan esiin. Tässä olivat äh, minun yleiset ajatukseni koskien niitä tarkistuksia, jotka olen itse esittänyt ja haluaisin kiittää esittelijäämme. Luonnollisesti toivon, että voimme aktiivista ja tehokasta työtä tehdä, jotta pääsimme äänestämään asiasta ensin joulukuussa ja sitten tammikuussa. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitos. Esittelijä, ei vaan Budil, Valero, anteeksi Budil olleet vihreiden varastelija. Ole hyvä. Ja vill bara säga... Haluaisin vain sanoa, että vihreä ryhmä suhtautuu positiivisesti komission ehdotukseen ja vahvat säännöt kemikaaleille on yksi keino ennaltaehkäistä terrorismia, mutta samalla myös saastumista, jota kemikaalit aiheuttavat. Me olemme esittäneet tiettyjä tarkistuksia, joilla yritämme selkeyttää sitä, mikä on tällainen online-markkinointipaikka ja online-markkinointipaikka, joka toimii välikätenä. Ja toinen asia, jonka suhtaudumme kriittisesti, liittyy tähän vaatimukseen kerätä tietoja jokaisesta ihmisestä, joka ostaa tuotteita, jotka ovat liitteessä kaksi. Ehdotus on, että nämä tiedot varastoidaan vuodeksi, eikä ole salaisuus, että meistä on ongelmallista, että tietoja kerätään näin pitkäksi aikaa. Tällainen henkilötietojen massavarastointi on asia, joka on meille ongelma. Kiitos. Sorry, but translation doesn't work. Tulkkaus ei toimi. Okay. So I should take it in English also? Englanniksi myös vai? I could, English words. Minä kyllä kuulin sanoa puheenjohtaja. Get it. Okay. Uh, Yritin englantia, mutta en saanut sitä. En français. I, I was getting it. Minä kyllä sain, sanoi puheenjohtaja. Edustaja Terri Cabras, haluatteko kuulla sen uudestaan? Okay. Uh, no vain, että me vastusta tätä. Täällä voidaan estää terrorismia, torjua terrorismia ja myös sitten saasteita. Ja meillä on ongelmia tämän yhden vuoden No siis se, että tiedot pitäisi säilyttää vuoden verran. Sen kanssa meillä on ongelmia, koska siinä on paljon tietoja. Kiitos Budil. Olet aina yhtä suuri apu. Kiitos. Ja kyllä tulkkaus toimii. Selvä. Siinä päästäisi olla. Andreis, haluatko sitten loppuyhteenvedon? Haluaisin vain kiittää kaikki varjoesittelijöitä näistä tästä yhteisestä työstä ja jatkakaamme näin, hyvät kollegat. Selvä, kiitos. Äänestys pidetään livessä 10. päivä joulukuuta, kiitos. Nyt sitten kohta 10. unionin talousarvoisuojelmien tilanteissa, jossa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, noudattamiseen ja hoitoissa korostuu yleisiä puutteita, tarkistuksen käsittely, edustaja Kabrasin lausuntoluonnokseen. Libe on yhteistyöhön osallistuva valiokunta. Kollegat, kuten tiedätte, Libe-valiokunta kiinnittää huomiota tähän aiheeseen. No tietysti tässä nyt on ollut haasteita viime aikoina liittyen oikeusvaltioperiaatteeseen ja siihen, miten voidaan suojella edistää EUn arvoja, joten nyt annan puheenvuoron valmistelijalle, että voin esitellä luonnoksensa ja käydä läpi tarkistukset. Edustaja Terri Cabras, olkaa hyvä. Kiitos. Very much. Uh, I'll be short. Paljon kiitoksia. Minä tulen puhumaan lyhyesti. Itse asiassa viime keskiviikkona viimeisin esitetty tarkistus saapui ja me se, saimme tarkistuksia 144 yhteensä. Ja luonnollisesti meillä ei ollut aikaa tehdä kompromissitarkistuksia vielä. Kävimme nopeasti saadut tarkistukset läpi ja meillä oli jopa varjostelijoiden kokous niin, että kollegat pääsivät ilmaisemaan huomensa huolensa ja hyväksyntänsä ja niin edespäin. Sanoisin, että yleisesti ottaen olemme kaikki hyvällä tolalla. Voimme erittäin hyvän lopputekstin tuottaa varmastikin. Voisin ottaa tässä esimerkiksi yhden asian, jonka lähestulkoon kaikki hyväksyvät, ja yhden asian, joka on kiistanalaisempi. Kiistanalainen asia on se, mitä minä haluaisin tehdä nimen nimittäin se, että haluaisin laajentaa sovellusalaa. painoksemme osalta niin, että kyseessä ei olisi vain oikeus, valtioperiaate, vaan myöskin demokratia ja perusarvot. Tiedämme, että oikeudellisesti tämä on yksi mahdollisuus, mutta sanoisin, että me tulemme tekemään töitä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen läpi. Sehän on hyvin kattava asia, joka koskettaa myöskin demokratiaa ja perusarvoja. Näin sovellusala voisi olla laajempi ja joka tapauksessa käsittelisimme hyvin kattavalla tavalla oikeusvaltioperiaatteen toteutumista, mutta tämä on kiistanalainen asia. Meidän täytyy siis pyrkiä saattamaan tämä työ päätökseen ja löytämään yhteinen ymmärrys. Ellei näin tapahdu, niin no näin mitä tulee tapahtumaan, mutta emmeköhän me tähän pysty. Sitten toinen asia, tämän jakavat lähestulkoon kaikki, nimittäin asiantuntijapaneelin luominen. Meillä on hyvin merkittävä huoli nimittäin olemassa se, että Euroopan unionin talousarvion loppu hyödyn saajat eivät tulisi hallinnollisten ongelmien uhreiksi, sillä välillä näin tapahtuu ja näin ei pitäisi tapahtua. Eli olemme sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä parhaamme, että voisimme suojella kansalaisia, mutta jotta tämä olisi mahdollista, meillä voisi olla asiantuntijapaneeli, niin sanotusti neutraali paneeli. Meidän pitäisi keskustella siitä, kuinka tällainen paneeli luotaisiin ja mitä jäseniä siinä olisi tietenkin. Mutta se, että meillä olisi asiantuntijaryhmä, joka olisi riippumaton, olisi erittäin hyvä asia. Todennäköisesti se estäisi sen, että meillä olisi epäilyttävää ideologista tai poliittista vaikuttamispyrkimistä tärkeisiin asioihin. Me olemme näissä asioissa melko lailla samaa mieltä, mutta sitten täytyy vielä nähdä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Melko lailla olemme samalla linjalla kompromissien myötä pyrimme tuomaan nämä asiat esiin. Minä olen hyvin, hyvin luottavainen. Ne varjoesittelijät ovat valtavan hienoja ihmisiä, ystävällisiä ja älykkäitä, joten varmastikin pääsemme päätökseen. Kiitoksia. Kiitos edustaja Terri Cabras. Niin puhuitte siis varjostelijoista näistä hienoista ihmisistä. Selvä. Eli kuka kiva ihminen haluaisi aloittaa? So Mr. Mr. Adamov. Um... Edustaja Adamov, EPP ensin. Господин председател, скъпи колеги, изказвам се от името на господин Емил Радев. Puhun Emil Radefin puolesta, joka on varjoesittelijä EPP-ryhmässä. Ikävä kyllä hänen lentonsa on myöhässä eikä hän ehdi tähän tapaamiseen, kokoukseen. Me olemme kaikki sitä mieltä, että oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet on suojeltava EU:ssa ja siksi meillä on menettelytapa artiklan 7 puitteissa EUn perustamissopimuksissa. Mietintö, luonnos ja ehdotetut tarkistukset, joista puhumme tänä päivänä, yrittävät kuitenkin luoda mekanismia, jolla ei ole mitään oikeusperustaa EUn perustamissopimuksissa. Sen sijaan, että me loisimme selkeän yhteyden oikeusvaltio ja EU-varojen käytön välille, niin tässä on otettu eniten huolenaiheita niistä asioista, joilla ei edes ole oikeusperustaa. Ja tätä tullaan kritisoimaan kovasti ja sen vuoksi pyydänkin, että kollegat miettisivät tämä kahdesti. Haluatko he hyväksyä mietinnön, joka kuitenkin tullaan kaatamaan laittomana? Vai haluavatko he hyväksyä päätöksen, joka ei johda rahoituksen menetyksiin? Kiitos. Okay, and then Mr. Kiitos. Sitten edustaja Jurek. Dziękuję bardzo. <clears throat> Kiitos. En ole varma, josko tämä kiva ilmapiiri aikana tulee auttamaan murtamaan jään, koska meillä on eri mielipiteitä eri kantoja, mutta professori Teiri Kavrassa on erittäin mukava ihminen. Varmasti pääsemme yli näistä mielipideeroista, ja kyllähän niitä on ensisijaan on epäilyjä, pitkälle sellaisia. Katsokaa tuota päätösesityksen otsikkoakin. Se on tärkeimmin se on muoteltu. Kyse ei ole siis, siis tässä puhutaan yleisistä puutteista. Tässä ei ole kyse mistään spesifeistä huolista liittyen oikeusvaltioperiaatteen maissa, koska tavanomaiset ongelmat kyllä otetaan esille tuomioistumissa, mutta tähän asti ikinä ei ole ehdotettu sitä, että nämä tuomiot tai tuomioistuimen päätökset äh, vaikuttaisivat budjettiin, talousarvioon. Joten nyt sitten kysymys kuuluu, perustuen mihin sääntöön voimme sanoa, että valtiossa A on tällaisia yleisiä ongelmia liittyen oikeusvaltioperiaatteisen tilanteessa – jossa eu perussopimus toisaalta sanoo, että eu jäsenvaltiot ovat demokraattisia valtioita. Ja jos, äh, että jos tämä nyt kieltää, niin se johtaa sellaiseen menettelyyn, joka on artiklan 7 mukainen. Jos on artiklan 7 mukainen menettely, niin sitten tilanne on selvä. eu perussopimuksen allekirjoittajat äh, sanovat, että yksi valtioista on rikkonut näitä sääntöjä, mutta muilta osin sitten meillä on omat kantamme. Mutta jos EU haluaa sanoa artiklassa kaksi, että EU ei koostu demokraattisesta valtiosta, niin sitten saattaa ymmärtää, että on eri sääntöjä, joita tulkitaan eri tavoin ja muut, muuta sitten hallitusten kesken pitäisi tarkistaa tämä Eurooppa-neuvostossa. Pitäisi muistaa, että on kolme tai jotka voivat sanoa, että artikla 2 on rikottu. Komissio, parlamentti tai myös osa jäsenvaltioista, eli kymmenen jäsenvaltiota. Kuvitellaanpa, että kymmenen jäsenvaltiota on sitä mieltä, että jokin muu jäsenvaltio on itse asiassa rikkonut oikeusvaltioperiaatetta, sitten kymmenen jäsenvaltiota, niillä ei ole mitään budjettia, mitä voivat tehdä, ne voivat voitko ne asettaa tariffeja, pitäisikö luopua vapaasta kaupasta, rajoittaa liikkumisen vapautta. Tässä menee hyvin vaaralliselle polulle. Ja sitten vielä toinen asia. Tässä nyt korostuu tuo älyllinen rehellisyys tässä koko hankkeessa. Professori Teri Cabras sanoi, että meidän pitää toimia sillä tapaa, että sanktiot valtion kohtaan mutta ne eivät eh, menisi jäsenvaltioiden piikkiin ja kansalaisten piikkiin. Tämä menee sitä vastaan, mitä kuullaan usein, koska nyt sanotaan, että hyökkäys valtiota vastaan ei ole hyökkäys kansalaisia vastaan valitettavasti, hyökkäys valtiota vastaan, hallitusta vastaan, joka kansalaiset ovat valinneet. Itse asiassa tuo vahingoittaa kansalaisiakin tuo hyökkäys. Meidän pitäisi miettiä argumentteja ja ottaa huomioon eri mielipiteet. Voin luvata teille, että Mieti sitä, miten voidaan sanoa, että jäsenvaltiossa A, demokratia on rikottu, ei käyttäen Euroopan neuvoston päätöstä Arta 7 mukaisesti, vaan no tähän asti tällaista perustaa löydetty. Kiitos. Sophie for Audi. Sophie Alden puolesta. Uh, yes, thank you, chair. Um... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että aikaisempi puheenvuoro nimenomaan korosti sitä, miksi tarvitsemme tällaista mekanismia. Minä ja edustaja Jurek olemme eri mieltä tässä asiassa. Se ei ole mikään salaisuus. Minä en usko, että demokratia on vain enemmistön tahto tai niiden tahto, jotka onnistuvat saamaan suurimman osan paikkoja parlamenttiin. Tämä ei ole demokratiaa, eikä demokraattista oikeusvaltio periaatteen toteuttamista. Tämä on vain enemmistön diktatuuri ja kyseessä ei ole sama asia. Toiseksi te olette sitä mieltä, että hallitus on sama asia kuin kansa, mutta kansa on enemmän kuin hallituksensa te olette sitä mieltä, että kun joku on hallituksen päässyt, hän saa tehdä mitä haluaa. Ja se on teidän kantanne demokratiasta. On nyt kuitenkin hyvin tärkeää, että Euroopan unionissa kaikki alkavat ymmärtää, miksi me tarvitsemme mekanismin, joka takaa oikeusvaltioperiaatteen ja perusarvojen toteutumisen koko Euroopan unionissa. Ymmärrän, että tämä on tiettyjen hallitusten suunnitelmien tiellä, mutta suoraan sanottuna ei kiinnosta. Kuitenkin minulla on ristiriitaisia tunteja koko, tunteita koko tämän ehdollisuusvälineen suhteen. Tietenkin olen sitä mieltä, että tämä on hyvin helppo, pragmaattinen tapa äh, varmistaa se, että kaikki hallitukset noudattavat samoja sääntöjä ja, ja heille luoda sanktioita. Kuitenkin samaan aikaan tämä korostaa sitä, minkälaisia riskejä meillä on. Ensinnäkin tässä on jatkuva ehdollisuuden ja sanktioiden yhteen sotkeminen. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Kuitenkin ehdollisuudesta puhutaan aivan kuin kyseessä olisivat jo sanktiot. Toisekseen Tällainen ehdollisuusperiaate, vaikka luonnollisesti on täysin ymmärrettävää, että me äh, edellytämme, että kaikki Euroopan unionin tukea saavat jäsenmaat äh, noudattavat unionin standardeja artiklasta 2 lähtien. Tämähän on ähm, jotakin, äh, mistä olemme ehdollisuuden kohdalla sopineet, mutta jos tämä käytetään sanktiona tai tapana painostaa jäsenmaata, vaarana on se, että tästä tulee epäreilua, sillä nettotuensaajat eivät saa samaa kohtelua, vaikka osallistuvat Euroopan unionin talousarvioon. Me tiedämme, että on sellaisia nettomaksajamaita, jotka eivät kunnioita Euroopan unionin arvoja, ja ne kärsivät erilaisista vaikutuksista kuin nettosaajat tässä tilanteessa. Ja kolmannekseen olen myöskin pettynyt siihen, että Euroopan komissio on tämän ehdotuksen tehnyt, jotta voisi vältellä tämän parlamentin todellisen välineen käyttöönottoa. Me olemme valmistelleet juuri nyt päätöslauselman jos muistutetaan tästä Euroopan parlamentin lainsäädännöllisestä työstä. On hassua, miten tämä menee. Aina kun neuvosto sanoo, että me haluamme jotakin omituista, sellaista, millä ei ole edes oikeusperustan hälvääkään perussopimuksissa komissio tämän toteuttaa viikossa viisi säännöistä ja viisi arvioinnista, viisi kaikesta. Ja sitten kun Euroopan parlamentti, jonka kansa on valinnut, tekee omalloitteisen lainsäädännöllisen mietinnön komissioon, sitä mieltä, että se voi jättää koko asian huomiotta. Eli sen sijaan, että meillä olisi todellinen mekanismi, sellainen mekanismi, joka Euroopan unionin arvot, niiden omistajuuden asettaisi äh, kansalaisten käsiin, mukaan lukien kansalliset elimet, kuten kansalliset parlamentit. Komissio on tehnyt tämän ehdotuksen, joka periaatteessa asettaa vallan nimettömien virkamiesten käsiin. En usein käytä tällaista määritelmää, mutta tässä yhteydessä kyseessä on aivan oikea määritelmä. Tämä olisi jonkinlainen rastiruutuun tarkistuslista, joka virkamiehet ottaisivat käyttöön että minulla on hyvin ristiriitaisia tunteita tähän koko asiaan liittyen. On tervetullut, tätä esittelijä on suostunut laajentamaan sovellusalaa tähän koko kolmion oikeusperusta, demokratia ja perusoikeudet. Nämähän liittyvät kaikki aivan tiiviisti toisiinsa. On aivan hullua kuvitella, että ne voisi irrotella toisistaan. Te ehdotitte myöskin asiantuntijapaneelin luomista, mutta mielestäni tämä palvelee nimenomaan sitä, mitä komissio haluaa. Komissio haluaa tästä mukavan teknokraattisen, byrokraattisen äh, harjoituksen. Ja minä olisin taas sitä mieltä, että jos tämä ehdollisuus hyväksytään, meillä täytyisi olla määritellyt ehdot, mutta komission ei pitäisi olla se, joka nämä ehdot määrittelee. Tämän pitäisi olla jatkuvaa julkista vuoropuhelua, kuten muutenkin tapahtuu oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusarvojen kysymyksissä tässä niin kutsussa DRF-paketissa. Eli olisi hienoa, että teidän kompromissiehdotuksenne ottaisivat nämä äh, kysymykset huomioon. Kiitoksia. Selvä. Edustaja Jurek, aloitteko nyt riidellä? Euh, Täytyy reagoida, koska ehkä tässä on nyt kyse käännöksestä, koska Sofi, en nyt ole, tai että tulkit sanoi väärin, mutta en nyt missään nimessä arvennut, että voitaisiin voida hallitukset sam- laittaa ne samaan laatikkoon kuin kansalaiset sanovat, että demokraattisessa yhteiskunnassa hallitus edustaa yleensä kansallista enemmistöä olettaen, etteivät he edusta ketään täydellisesti epädemokraattisessa moninaisessa yhteisössä legitiimi hallitus toimii näin, ja me pitää kuunnella enemmistön kantoja ja vähemmistön kantoja. Ja tämä on minun vaikutelmani, että Sofin Tövelten kanta on ristiriitainen, koska jatkuvasti se, että tämä parlamentti ei käsittelisi, no siis ei olettaisi korjaa puhuja, että toimienemistönä olemme kykymättömiä, koska enemmistö jäsenvaltioita, enemmistö, joka ei edusta määräenemmistöä perustuksen mukaan, niin siis parlamentin enemmistö ei edusta EUta eikä jäsenvaltioiden enemmistöä eikä EU-virallista kantaa. Se, mitä minä puolustan, on vain se, että oikeusvaltioperiaate toteutuu Euroopan parlamentin toimissa. Siinä kaikki. I think there might have been a... All I'm saying, Mr. Jurek, is that... Kaikki, mitä minä sanoin, edustaja Jurek, on se, että ensinnäkin hallitus, jolla on enemmistö parlamentissa, ei aina edusta kuitenkaan äänioikeutettujen enemmistöä. Tämän olemme nähneet, eikä se tarkoita sitä, että saa tehdä mitä lystää. No niin, lopetetaan siihen. Cecil Kienge olette ST-varstelija, joten lyhyesti Cecil. Jos voitte esittää STn kannan. Grazie, Claude. Paljon kiitoksia, Claude. Minä puhun aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijää hänen Ähm, mietintöluonnoksestaan, mutta myöskin pyrkimyksestä saada aikaan eri poliittisten ryhmien välillä kompromissi. Euroopan unioni on oikeuteen pohjaava yhteisö ja nämä arvot ovat sen olemassaolon pohja. Meidän täytyy taata arvojen kunnioitus kaikessa Euroopan unionin politiikassa, myöskin talousarviossa esittelijä on halunnut laajentaa asetuksen sovellusalaa ja näin korvata oikeusvaltioperiaate määritelmän perusarvioilla ja mielestäni meidän pitäisi tähän suuntaan nimenomaan edetäkin. Minun ryhmäni on esittänyt tarkistuksia, jotka määrittelevät sen, että Oikeusvaltioperiaate vaatii sitä, että perusoikeuksia ja demokratiaa kunnioitetaan. Nämä arvot ovat sellaisia, että ne pitäisi nähdä kolmiona, ne liittyvät toinen toisiinsa, eikä, eivätkä ne voi olla olemassa yksi ilman toista. Me myöskin kuulimme viittauksia oikeusperustaan tässä keskustelussa, ja toivottavasti oikeuden yksikkö onnistuu nämä seikat ratkaisemaan niin, että voisimme luoda sellaisen mekanismin, joka todellakin suojelee talousarviota Euroopan unionin perusarvojen rikkomuksilta meidän täytyy tehdä teknosta työtä ja me pyrimme yhdessä kaikki kompromissiin. Kiitoksia. Okay, thank you very much. Kiitos paljon Cecil. Edustaja Terri Cabras äänestys on 3. joulukuuta. Vielä viimeinen virke. A very short sentence as you... Ihan lyhyesti, kuten huomaatte puheenjohtaja. On kiistanalaisia asioita varmasti ne kestetään parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitos paljon. I'm glad you're doing the file. <laughs> Thank you, thank you. Kiitos työstänne. Edustaja Teri Cabras, kiitos. Nyt täytyy edetä nopeasti, koska meillä on pitkä esityslista. Kohta 20. Henkilötietojen suoja Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä. Eli direktiiviehdotus kyseessä. Komission ehdotus Facebook Cambridge Analytica-skandaalin jälkeen. Live-valiokunnan pitää laatia lausunto työjärjestyksen artikla 53 mukaan ja anna puheenvuoron heti esittelijälle edustaja Sofi Interveldille. Sofi. Uh, yes, chair. Um... Puheenjohtaja, tämä on lausunto. Ei mikään iso mietintö mutta tämä on kiinnittänyt paljon huomiota kuluneen vuoden aikana Facebook Cambridge Analytica-skandaalin jälkeen. Tämä ehdotus heijastelee komission haluja tehdä jotakin toimia. Se, mitä he nyt lähinnä tässä ehdottavat, on tällainen väline, jolla voitaisiin asettaa taloudellisia pakotteita poliittisille puolueille tai säätiöille, jotka tahallaan vaikuttavat tai yrittävät vaikuttaa eh, Eurooppa-vaalien vaikutuksiin, eh, eh, vaaleihin. Tästä alkaa ongelmat. Pyrkimys yrittää vaikuttaa vaaleihin. No eikö sitä kutsuta kampanjoinniksi? Sitähän me kaikki teemme. Vaalityö. Joten kysymys kuuluu, minkä minkälaisiin toimiin tässä sitten puututaan. Tämä ei ole minulle nyt täysin selvää. Ja komissio ehdottaa myös tällaista menettelytapaa, joka aloittaa silloin, kun tietosuojaviranomainen tekee päätöksen, josta seuraa, että rikkomus liitetään, siis sääntöjen rikkomusta liiketetään poliittisiin toimiin, eh, joko eurooppalaiseen poliittisen puolueeseen tai säätiöön. Ja sitten siinä määritellään koko menettely. Olen esittänyt muutamia tarkistuksia, jotka minun mielestäni tekisivät tästä menettelystä oikeudellisesti pitävämmän. Siltikään tämä ei kuitenkaan ratkaise ongelmani ydintä. Nimittäin en ole oikein varma, mitä komissio yrittää tässä ratkaista. Koska jos jokin puolue on rikkonut tai tietosuojaa sääntöjä, se on rikkonut tietosuojasääntöjä ja silloin sitä sakotetaan sen asetuksen alaisena. Jos taas on rikottu sääntöjä, jotka koskevat poliittisia puolueita, niin siihenkin on omat menettelytavat. Joten en nyt ole oikein varma, minkälaisista toimista tässä on kysymys, jotta nykyinen lainsäädäntö ei jo kattaisi. Joten tämä on se suuri kysymysmerkki minulle. Ehkäpä, koska he eivät ole tehneet vaikutusten arviointia, ehkäpä kannattaisi tehdä luettelo asiasta, joista on tehty vaikutusten arviointi, koska minusta tuntuu, että tämä valiokunta saa aina ne mietinnöt, joista ei ole tehty vaikutusten arviointia. Yleensä on kysymys ristiriitaisista asioista. Joten olisi ihan hyödyllistä nähdä vaikutusten arviointi niin, että me tiedämme, mistä oikeastaan puhutaan. Mikä on se ongelma, jota tässä ollaan ratkaisemassa lisälainsäädännöllä? Koska eikö se nyt ollut komissio, joka sanoi, että eh, se ei tule esittämään turhaa lainsäädäntöehdotusta. Joten haluaisin todellakin tietää paremmin, mistä, eh, mikä tämä lisäarvo on. Mutta olen siis tehnyt muutaman tarkistuksen Eli että pitäisi olla selkeämmät ruo- säännöt siitä, koska tämä menettely käynnistettäisiin. vain kun on kysymys valvomaan viranomaisen lopullisesta päätöksestä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta kaiken kaikkiaan, vaikka minun tarkistukseni hieman tätä menettelyä tiukentaisivat, niin haluaisin kysymykseni, peruskysymykseni vastauksen. Um, thanks, Sophie. Kiitos, Sophie aika mielenkiintoista, mitä, tuo mitä sanoit, koska Afko, joka tästä vastaa ja esittelijä siellä, no olettaen, että hän tarkastelee kysymyksiä, kuten sitä, että kuka poliittista mainontaa laatii ja mitä tapahtuu. No, kukaan ei nyt väitä siitä, että tässä yritetään vaikuttaa toisten kanssa politiikkaa. Siitä tässä ei nyt ole kyse. on siitä, että kun ihmiset ovat mukana laittamassa toiminnassa – niin yrittävät vaikuttaa siis toimia tällä tapaa. Siitähän on kyse Cambridge Analyticassa siitä, että lait, siitä on kyse laittomista toimista ja toimista. Ja ne pitäisi olla laittomia, mutta eivät ole tällä hetkellä. No, anna minun nyt puhua loppuun. Ja ehkä yläaikakäyttöluudelle se on laitonta, eli on sääntöjä esimerkiksi Yhdysvalloissa, jotka eivät ole olemassa olevia sääntöjä eu tällä hetkellä. Mutta no ehkä tietysti jäsenvaltiossa on mutta kuitenkin pointti on se, että on tiettyjä verkossa olevia ja sen ulkopuolella olevia lainsäädäntöjä, jotka ovat tarpeen ja AFKO tätä hoitaa, joten he varmaankin hoitavat sitten vaalipuolen mainonnan sen, että mistä pitää ilmoittaa, kuka he ovat, kun he laativat näitä materiaaleja ja Facebook myös. Joten kommenttina on siis vain se, että meille, no, meillä varmaan pitää olla tuo oma rako, omalla valikunnalla, eli antaa oma panoksemme joka lienee tietosuoja, mutta pitää myös puhua erityisistä elementeistä. Eli tänne luettelo. Haluaisin vain mainita sinulle, että on olemassa toimiluettelo, joka saattaa mainita jo lisäarvon, joka ei välttämättä liity kuitenkaan vaaleihin. Joten kyllä minä ainakin muutaman kommentin halusin esittää. Halusin vain tämän sanoa, koska no, tämähän on kampanjointia, niin – No kyllä tämä muutakin. Meillä on toisaalta kampanjon ja toisaalta laitonta toimintaa, mutta jos tämä on jo laitonta, me emme tarvitse mitään lainsäädäntöä. Jos tämä ei ole laitonta, niin me emme myöskään tarvitse lainsäädäntöä. Eli kysymys tässä on siitä, kuinka me määrittelemme tilan näiden kahden toiminnan välillä, niiden, joiden pitäisi olla laittomia. Tässä uskoakseni meidän pitäisi, vaikka me nyt olemme vastuussa vain pienestä osasta tätä asiaa, toimia niin, että me ryntää laatimaan lainsäädäntöä siksi, että haluamme vaikuttaa aktiivisilta. No ei kirjitä, mutta toisaalta vaalit ovat tulossa ja sitten toisaalta on osoitettu, että vaaleihimme on puututtu, joten on nämä elementit olemassa. Sitten no voidaan toimia nopeasti, mutta huomioida myös laatu ja tilanne on se, että no, että ehkä ole vakuuttunut, mitä olen vakuuttunut siitä, että tässä voidaan tuoda lisäarvoa EU-välineillä, mutta varmasti pitää toimia nopeasti ja katsoa, miten toiminta aikaisemmin tarvitsee, vaan että AFKO varmaankin tarkastelee tuota vaaliosiota, joten tarkastelee sitä, että kuka tapauksessa maininta on laatinut ja sitten tuon lähteen pitää ilmoittaa itsestään. Ja meidän lausuntomme, no se on pieni lausunto, 53 artikan mukaan, mutta silti tärkeä sellainen. That's good. Um, en minä niin sanonut. Jos puhutaan esimerkiksi kohdennetusta mainonnasta, niin eikö oli hieman omituista, että me puhumme siitä, mutta neuvosto kieltäytyy tekemästä vakavasti töitä sähköisen yksityiden, yksyyden alalla. Tästä tulee todella rankkaa lainsäädäntöä, jonka avulla me voisimme vastata moniin näistä asioista, joihin viittasit. No, ehdottomasti Facebook mallia eivät käsit, tai siis se ei liity yleisen tietosastuksen piiriin, vaan se on sähköisen yksityisyyden piirissä. Ja tätä pitää nyt sitten edistää, jotta voidaan käsitellä sitä, mitä tapahtuu Facebookissa, kaikki noita vääryksiä. No ehkä tämä saattaa vaikuttaa tai siis sinun lausunnossa pitää varmasti sanoa näitä asioita, kun on tuo tietty määrä sanoja, joita voidaan käyttää. Siihen siis kannustaisi sinua. Ja ehkä lausunnossa voit sitten sanoa pari sanaa siitä, mikä väline voisi tulla kyseeseen, mutta sähköinen yksityisyys e-privacy on totta kai yksi elementti, koska se liittyy osittain näihin Facebook-kysymyksiin ja yleiseen tietosuoja-asetukseen. Pahoittelut, että joudun käyttämään puheenvuoron, mutta olisin vain kannustaa lausuntoa menemään tähän suuntaan, koska mielestäni se on tärkeää. No niin. Edustaja Ford Euroopan komissiosta. Paljonko tässä nyt on aikaa jäljellä? E, herra Fortti siis Euroopan komissiosta. Thank you very much for... Paljon kiitoksia, kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. En vie paljon aikaa, mutta haluaisin vain reagoida siihen, mitä edustaja Intveld sanoi tähän kommenttiin. Itse asiassa tämän toimen kautta tämähän on ollut lisäys sellaiseen muutokseen, jonka me teimme jo tänä vuonna. Tarkoituksena on ollut varmistaa se, että meillä olisi oikeanlaiset säännöt ja sanktiot, jotta Euroopan tason poliittiset puolueet toimisivat halutulla tavalla, eikä niitä kukaan käyttäisi petoksellisesti. Haluaisin olla hyvin selvä sanainen. Meillä on kahdet sanat yleisen tietosuoja-asetuksen GDPRn alla. Ja luonnollisesti, jos joitakin yleisen tietosuojan vastaisia rikkomuksia esiintyy, sanktiot seuraavat siitä. Tässä tarkoituksena puolestaan on se, että eurooppalaiset poliittiset puolueet, jotka tällaista tietovuotoa hyväkseen käyttäisivät, pyrkisivät käyttämään sitä ähm, hyödykseen. Tässä tapauksessa vaikka yleensä tietosuoja-asetuksen ehtoja he ovatkin rikkoneet, niitä ei rangaistaisi eurooppalaisten poliittisten puolueiden sääntöjen mukaisesti. Tämä itse asiassa estäisi rahoituksen ja me haluaisimme, että tätä rahoitusta enää anneta ja että ne Euroopan tason puolueet, jotka ovat äh, tietosuojaa rikkomalla, tietosuoja rikkomalla pyrkineet negatiivisella tavalla vaikuttamaan kampanjoihin saisivat äh, sanktioita. Tarkoituksena ei tietenkään sekaantua kampanjoihin sinänsä, mutta tarkoituksena on varmistaa se, että mitään pahantahtoista käyttöä. Euroopan tason puolueet eivät äh, tekisi. Tämä nyt oli siis aivan yhteenveto. Tarkastelusten lausunnossa eikö niin, koska se mitä he sanovat on, no siis minusta tämä on hyvin tärkeää, koska tietosuojatus ei ole täydellinen tässä, mutta se mitä komissio nyt tuossa sanoi on, että yleisen tietosuojatuksen alla, GDPRn alla – No siis siinä ei ole nyt katettu tuota kansallista poliittista puolelainsäädäntöä, eikö niin? Joten poliittiset puolueet voivat siis periaatteessa ryhtyä toimiin Facebookin kautta esimerkiksi. Ja tuollaista haitallista sisältöä sitten julkaista, mikä ei ole katettu. Näin tuossa tarvittiin sanoa. Look, I'm not a lawyer. No, minä en ole mikään lakimies. Olen opiskellut historiaa, mutta, mutta kyllä minä nyt jotain ymmärrän laista. Jos haluaa esittää pakotteita, niin silloin se täytyy määritellä oikeudellisin termein, mikä rikkomus on. Eli pitää määritellä, mitä merkitsee. Jos sanotaan, että tietosuojalainsäädäntö määriteltiin vihamielisenä. Mitä, mitä se on? Silloin se pitää määritellä. On paljon puolueita, jotka käyttävät näitä menetelmiä voittaakseen vaalit. Minä ehkä paljon järkyttynyt niistä ideoista, mutta... Give us an example. Komissio antaa siis esimerkin tästä. The, the sanctions... Sanktiot ovat sellaisia, jotka GDPR määrittelee. Niiden rikkominen myöskin on määritelty tuossa yleisessä tietosuoja-asetuksessa GDPRssä. Ja tässä määritellään sitä, kuinka Euroopan tason puolueet käyttävät tällaista rikkomusta hyväkseen, että voisivat negatiivisella tavalla vaikuttaa kampanjallaan Euroopan parlamentin vaaleihin. Tietenkin tämä meillä komission päätäntövaltaa. Meillä on prosessi joka tämän muutoksen myötä luotaisiin. Ja sen myötä eivät vain komission neuvoston ja Euroopan parlamentin nimeämät äh, henkilöt, vaan myöskin eurooppalaiset viranomaiset valvoisivat äh, asetuksen kunnioittamista ja määrittelisivät sen, onko tapahtunut laitonta tiedon käyttöä. Ja tämä loisi sellaisia sanktioita, jotka vastaisivat eh, suurultaan sitä, mitä asetuksen alta puolueet saavat. Kyllähän puoluetta sakotetaan kaksi kertaa itse asiassa samasta rikoksesta tai rikkomuksesta. On, tarkistelen tätä nyt tarkemmin, mutta ei tämä minusta ole, ei ole täysin vedenpitävä, koska täytyy määritellä tarkkaan, mitä, mikä on tämä pahan suopa tavoite poikkeuksena luonnollisesti minun poliittinen puolueeni. Vain muut puolueet ovat äh, sitten pahasuopia. Siksi, että en ole samaa mieltä niiden kanssa. Tämä on todella, todella kimurantti juttu. Te pääsette hyvin lähelle sitä, että ryhdytte määrittelemään, mitä poliittiset puolueet saavat ja eivät saa sanoa. No, tarkastelen tätä uudelleen ja, ja sitten saatte esityksemme piakkoin. Haluaisin jatkaa keskustelua, mutta meidän pitää kuulemma jatkaa eteenpäin, koska täällä on vielä kokonainen kohta ja sitten pitää mennä juuri valiokuntaan. Tässä on nyt niin paljon kohtia, pahoittelut. Pitää nyt keskeyttää tämä, olen pahoillani, mutta kiitos Lyky- ja lausunnon kanssa, kiitos komissiolle. Toivon, että tästä keskustellaan sitten lisää joskus toista. Tämä on painajaismaista, että karsimus pitää käydä nämä monimutkaiset keskustelut, mutta siinäpä se. No niin, sitten kohta 11. joka on Japanin tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyys ja sitä koskeva sopimus. Ja tässä ei ole aikaa nyt kyllä ollenkaan. Pitäisikö mennä su- antaa suora puheenvuoro komissiolle? Okay, where, are we for time? Okay, colleagues, the next... Kollegat, seuraava kohta siis tuo Japanin heiltäsijojen riittävyysomus. Komissio esitteli tästä päätöksen. Kuten kollegat tietää, niin tämä ensimmäinen Tämä riittävyyspäätös GDPRn jälkeen liivikortit päättyivät 7. syyskuuta kokouksessa on valmistella päätöslauselma esityksen, jotta voimasta kantamme ja kommentoida Liben puolesta sitten tuota täytäntöpano päätöstä komissiota. Ja minut on nimitetty esittelijäksi asiakirja valmisteltu sen jälkeen. Poliittiset ovat sitä kommentoineet. Se on tasapainoinen meistä ja siinä on huomioitu Japanin saavuttamat tavoitteet, mutta kuitenkin työtä vielä paljon edessä. Tehtyä tarvitaan, jotta voidaan osoittaa komissiolle, että Japanissa tietosuoja on, tietosuojaa on tarkasteltu kattavasti, ja että, voi, että Japani voi tarjota riittävän tietosuojan tasoon. Tuomioistuimen pyytämällä tavalla on nyt puheenvuoron jäsenille, jotka toivovat sitä. Otetaan varjostelijoista Edustaja Koelio, olette odottaneet kärsivästi. Olkaa hyvä. Let me be your shadow for, for a minute. Kiitos puheenjohtaja. Olen siis tässä varjoesittelijä edustaja Bonin sijaan. Haluan kiittää teitä tästä luonnoksesta ja odotan yhteistyötä. Edustaja Boni haluaa painottaa Euroopan unionin ja Japanin päätös on hyvin tärkeä askel kun laaditaan eurooppalaisia tietosuojalakeja liittyen tiedon siirtoihin kolmannen maan kanssa, jossa on ensimmäistä kertaa vastavuoroinen hyväksyntä äh, artiklasta 45 äh, yleisessä tietosuoja-asetuksessa. Tätä kautta me saamme aikaan äh, turvallista tiedonvaihtoa koko maailmassa, joka tulee edistämään myös yrityksiä. Samanaikaisesti on myös helpompi pääsy Japanin markkinoille. Tätä kautta on myös ottaa, tämä pitää ottaa huomioon, kun laaditaan tämä kumppanuussopimus Euroopan unionin ja Japanin välillä. Tässä sopimuksessa molemmat osapuolet tunnustavat toistensa tietosuoja-asetukset yhteensopiviksi. Ja tämä antaa mahdollisuuden siirtää turvallisesti tietoja Japanin ja EUn välillä ilman, että pitää hyväksyä erillisiä Äh, turvalausekkeita. Japani, sopii, hyvä, äh, so, Japani hyväksyy sen, että se hyväksyy muutamia turvalausekkeita niin, että se on samalla tasolla kuin Eurooppa. Japani on äh, uudenaikaistanut omaa lainsäädäntöönsä. Japan ansaitsee kiitoksen siitä, että se on sopeuttanut oikeudellista puitteistaan ja että tietosuoja on perusoikeus ja huolehditaan siitä, että sinne on nimitetty myös tietosuojaviranomainen. Meidän täytyy todeta, miten tärkeää lainsäädäntö tämä on. Eurooppalaiset vahvat tietosuoja, äh, tietosuojalainsäädäntö, sitä on tulossa maailmanlaajuinen normi. Kolmannet maat ovat sen, äh, sitä jo hyväksymässä ja tätä kautta voidaan varmistaa turvallinen tiedonsiirto ja tämä on osoitus siitä, että Eurooppa, Euroopan unioni on tässä mestari. Edustaja Boni uskoo, että tämä lausunto nykyisessä muodossaan antaa kuitenkin väärän signaalin sekä kumppanillemme Japanille, joka on tehnyt parhaansa sopeuttaakseen järjestelmäänsä, vastataakseen eurooppalaiseen järjestelmään, samoin kuin myös muille maille tulevaisuudessa. On selvää, että Euroopan puolelta haluamme varmistaa, että GDPR kunnioitetaan ja että siirrot Euroopan ulkopuolella ovat var- mahdollisia vain, jos on soveliaat tietosuojasäännöt. Mutta meidän täytyy myös huomioida, että kysymys on soveliaasta vastaavuudesta eikä suorasta meidän lakiemme vastaavuudesta. Joten lopuksi me haluamme antaa signaalin siitä, että tässä ei tulisi olla liian kriittinen. Ja tähän tulemme puuttumaan EPPn tarkistuksissa. Kiitos. Kiitos. Sitten Sofi. Tähän ei ole paljon lisättävää. Minä olen samaa mieltä lähestulkoon kaikissa asioissa, paitsi tämän viimeisimmän asian kohdalla. Meidän pitäisi aina mielestäni olla erittäin kriittisiä. Sehän on meidän työmme mutta vakavasti ähm, puheen olen samaa mieltä. Suurimmassa osassa asioissa, jotka katoitte tämän mietintöluonnoksen kautta, tietenkin kriittisesti tarkastelemme niitä lopputekstejä ajatellen, mutta meidän huolemme nyt on tässä riittävästi otettu huomioon. Kiitos puheenvuorokomissiolle, mutta sitä ennen korostaisin, että olemme saaneet jo kommentteja oikeusasioiden pääosastolta. Tekninen kokous pitää tällä viikolla sitten, jossa puhutaan ja kommenteista lisää. Herra Tsenkkarelli, olkaa hyvä. Voitte sitä komission kannalta. Kiitos. Myös siitä, että tekninen kokous voidaan pitää myöhemmin tämän viikon aikana. Ensinnäkin kiitos päätöslausumaistyksestä Hienoa, että siinä korostaa sitä, miten tärkeää tämä luonnos on. No, tämä ei olisi vain ensimmäinen GDPR, riittävyyspäätös, vaan myös ensimmäinen riittävyyspäätös, joka liittyy EUn avainkumppani, joka on päättänyt muuttaa lähestymistapaansa yksityisyyteen ja seurata EU-GDPR-lähestymistapaa. Puhutaan yksilön oikeuksista ja sitten riippumattoman tietosuojaviranomaisen perustamisesta myös. Eli sinne lähestymistapa kaikissa keskeisissä elementeissä. Lisäksi tämä ensimmäinen riittävyyspäätös liittyen suureen toimijaan Aasian Tyynemeren alueella. No, sehän on sellainen kolkkamaailmassa, joka on strategisesti erittäin tärkeä monista syistä, mutta lisäksi se oli sellainen riittävyyspäätös, tiedä miten tärkeää tämä on tälle parlamentille, joka sotaisi EU-neutralismista tapaa tietovirtoihin Tästähän puhuttiin kovasti parlamentissakin. Se puolesta, että tietovirrat, niistä ei tule neuvotella. Kauppa-asioissa pitäisi käyttää eri välineitä, kuten GDPR, että voidaan päästä tietovapaaseen pääsyn perustuen korkean tason suojaan. Turvallista ja vapaata tietovirtaa, kuten juuri sanottiin. Toisin sanoen, ei mitä me sanomme tässä on, että konvergenssi ei on yksityisyysstandardin kanssa kannattaa. Kaikki voittavat tässä. Suojelu, yksityisyys, ja sinne otetaan myös kauppaan lopuksi. Tämä on erittäin tärkeä ennakkotapaus, jossa muut globaalit toimijat vetävät eri suuntaan, eri, hyvin eri suuntaan. Varmasti samaa mieltä olemme siitä, miten tärkeä päätös on, mutta pelkäämme komissiossa, että tätä on riittävästi heijasteltu päätöslausumaesityksessä, joka saa, ei välttämättä lähetä oikeaa viestiä japanilaisille ystäville, mutta ei myöskään muille kansallisille kumppaneille jotka seuraavat tarkkaan prosessia. Hekin pohtivat sitä, menevätkö he lähemmäksi unionia tässä asiassa erityisesti selektiiviset viittaukset joko japanilaisten tietosuojelaisuuden tai GDPR saattavat ehkä vihjata väärin, että kaksi järjestelmää ovat kaukana toisistaan tai hyvin kaukana toisistaan, ja että tämä kyseenalaista suojan tason Japanissa paikallisen lainsäädännön puitteissa milloin vähän aikaa vain tietää, että puhutaan. Jos kosmin muuttaa, haluaisin vielä antaa yhden esimerkin. Perusosmenettys muun muassa kritisoi vahvasti sakkojen määrää japanilaisuudessa. Siinä ei mainita sitä, että Japanin tietosuojajärjestelmä tarjoaa rikosuksia sanktioita mukaan lukien vankeusrangaistuksia. Tästähän puhuttiin, mitä tärkeitä sanktiot ovat. Eli siis tietosuojasääntöjen loukkauksista voi joutua vankila Japanissa. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että rikosolliset sanktiot mukaan lukien vankeusrangaistus on sanktio, joka on suurempi pelote kuin taloudellinen sanktio. Sama kommentti päättää muun tyyppisiin asioiden päätöslausumaan, mitä tulee määritelmiin, kun he määritelmässä henkilötiedot. tuomioistuimen toiminnassa tai sitten myöskään muuallakaan. It is said that adek- ole sanottu niin, että riittävyydessä olisi kyse siitä, että on täysin edepäin vaan siitä, jos koulukumainen järjestelmä kokonaisuudessaan varmistaa vertailussa olevan suojan tason. Kuten tuomissa sanottiin, että tai käyttää muita keinoja. Voidaan, voidaan käyttää muita keinoja kuin EUssa. Kuitenkin, jos tällainen kohta kohdalta vertailu tapahtuu, niin sitten pyytäisimme otetaan huomioon kaikki relevantit elementit. Tuossa toisessa järjestelmässä on monia muitakin asioita, joista voisin puhua. No ehkä vielä toinen tietosuoja viranomaisen riippumattomuus Japanissa, mistä on kyseenalaistettu tässä päätöslauselmassa kohdassa 24, jos muistan oikein. No itse asiassa tietosuojaviranomaisen riippumattomuus on taattu lainsäädännössä mukaan lukien takujen kautta. Samassa takuut on kieliperässä, kun nimitetään tuo henkilö Japanissa. Tietosuojavaltuutetun virka pitää vahvistaa parlamentissa ja pitää ottaa huomioon mahdolliset väärinkäytösriskit ja toisaalta tähän henkilön tietyn vaikutusvaltaan liittyviä säännöksiä. Tässä nyt on väärällä tapaa kyseenalaistettu henkilöriippumattomuus lopuksi, mistä on tärkeää olla rakentavia kumppanimme kanssa. Meillä on yhteisiä arvoja Japanin kanssa yhtenäisyytapa tällä alueella. Pitää kannustaa muita liittymään tähän suuntaukseen. Tämä on myös se viesti, jota valtuuskunnat ovat ilmaisseet, kun kävivät Japanissa viime vuonna, kuten aina olemme valmiit käymään vuoropuhelu tästä päätöksistä kanssa. Ja tarvitaan teille kaikki tiedot. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, komission edustaja. Nyt meidän täytyy päättää kokous, mutta kiitos kommenteistanne tarvitsisi pitää jättää viimeistään 31. päivä marraskuuta. Toivottavasti pitää vielä vahvistaa. Kiitos. Nyt toisen kokoussaliin, kun on tuo yhteen kokous Jurin kanssa ESP3E2, e jos joku tulee myös siihen kokoukseen. Se käsitellään Weidenhauserin mietintöä. Jos ette tule tuon kokouksen, nähdään huomenna. Here. Täällä taas. Kiitos.